So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch die Plätze einzunehmen. Wir wollen pünktlich starten, weil wir noch... Hyvät kollegat, voisimmeko aloittaa? Meillä on melko pitkä esityslista. Ensimmäinen ilmoitusasia tai ensimmäinen kohta. Esityslistan hyväksyminen kohta kuusi iltapäivän lopuksi. Sille on kyse näistä vastustamisista eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan osalta. Sitten jatketaan eteenpäin kohta kaksi. Kaikki kielet ovat käytössä paitsi viran ja maltan kieli. Ja voisin kertoa teille, että vuoden 2014 kalenterista on jo päätetty. Mm, Työ voi jatkoa valeista huolimatta, mutta uusi parlamentti, uusi valiokunta vuoden 2014 toukokuun jälkeen tietenkin muuttuu, mutta päivämäärät ovat kuitenkin tiedossa, joten kaikki tietävät, koska tapaamme, kokoonnumme. Sitten meillä on vierailijaryhmä, harjoittelijaryhmä, joka on täällä iltapäivällä tänään. Tulkkeja Luxemburista. Saamme vastaanottaa vieraaksi ja kirjallisesti nettisivuilla myöskin valtuuskunta matkasta tietoja. Minä en ollut mukana, muut kyllä Washingtonissa ja se on siellä nettisivuilla luettavissa 15 18. heinäkuuta valtuuskunta matka oli siellä. Sitten seuraava ilmoitusasia. jätteeseen liittyvä työpaja 26. syyskuuta, siis huomenna 12.30-15.7.50 salissa. Ja sitten vielä julkinen kuulemistilaisuus, joka järjestetään 14. lokakuuta valvontakysymyksistä valiokuntakokouksen aikana siis. F-kaasujen osalta 70. on ensimmäinen kolmikanta, 6.11. toinen ja 27. marraskuuta sitten kolmas. Nämä päivämäärät on sovittu. Ja sitten pöytäkirjojen hyväksyminen 18. 20. heinäkuuta, 10. 11. heinäkuuta ovat nyt käytössä myös nettisivuilla. Huomaan, että mitään huomioita ei taida olla, joten näin pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten seuraavana Matias Groote esittelee biosidi-mietintöluonnoksensa. Ehkä jotkut yllättyvät, että biosidit ovat jälleen esityslistalla, vaikka vuonna 2012 koko tämä asia saatiin sovittua, mutta nyt on sanottava, että Sinne on tullut nyt sujahtanut muutama tekninen ongelma, joten meidän pitää työstää tätä kysymystä vielä. Koordinaattorit nimesivät minut valiokunnan puheenjohtajana tähän tehtävään, koska tässä on kyse teknisestä sopeuttamisesta. Koko asiaa ei nyt avata uudestaan, vaan työstetään vain hiukan. Meillä on yksi kohta, josta meidän on keskusteltava. Tämä on ihan niin järkevää. Meillä on, eli läsnä tänään ja saa kohta puheenvuoron. Meille on kerrottu aina, kun olemme käyneet siellä, että ongelmia on, mitä tulee näihin laskentamodaliteetteihin, REACH, biosidit ja sitten budjettitekniset kysymykset. Miten budjetit erotellaan, ne on eroteltava ja se te- tekee käytännön työn hyvin hankalaksi. Ja kun olimme Helsingissä viimeksi saimme tästä tietää lisää ja voisimmekohan nyt saada tämän ongelman selvitettyä. Paperilla tämä ehkä toimii, mutta käytännössä tämä on hankalaa. Mutta antaisin kemikaaliviraston edustajille puheenvuoron. Se mitä komissio on meille luonnoksena antanut, saa pitkälti tukeni ja pyytäisin myös kollegoita huomaamaan, että ei lähdetä nyt kokonaiseen uuteen taisteluun, vaan ratkotaan ne tekniset ongelmat, joihin on jäänyt joitain, on, jotain ongelmia. Ja tämä on minun lähestymistapani. Ensin varjoesittelijöille puheenvuoro EPPn nimissä Krista Klaas. Ja, herzlichen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja Kiitoksia tästä lyhyestä alustuksesta. Teema oli kovin tekninen silloin ja vieläkin on. Ja kun ajatellaan tarkistuksia, ja kun tämä on kovin monimutkainen paketti, niin se on ihan normaali, että siitä jää asioita ikään kuin yli. Sen vuoksi ihan puhtaasti teknisiä muutoksia. Kiitän esittelijää mietinnöstä ja tästä tarpeellisten asioiden luetteloimisesta. Se ei voi olla parlamentin intressi, että tätä tärkeää asetusta lykättäisiin. Se on ensimmäinen 9. asti ollut voimassa ja sen vuoksi EPP tukee aivan täysin ehdotuksia esittelijältä. Yksi avoin kohta, siihen haluaisin viitata. Koko parlamentti on puhunut sen puolesta, että juuri biosidituotteissa haluamme estää vapaamatkustajat. Tästä Ehan kanssa puhumme. Tulee nyt kovin kallis prosessi siihen, että aine saa luvan. Ja sitten on tärkeää, että ne, jotka haluavat sitten siitä laistaan, niin että heitä asetettaisiin parempaan asemaan. Kun artiklassa yksi puhutaan siitä, että on uudistettu lupa, niin sitten siitä puuttuu yksi pieni kohta, ja se pitäisi sinne tuoda mukaan, että myös että siitä täytyy vapaamatkustajat sulkea pois. Sekin on tällainen tekninen sopeuttaminen, että se otetaan sinne mukaan vielä. Tästä olen komission kanssa ja puhunutkin. Ja haluaisin pyytää esittelijä Matias Krotia, että hän ottaa tämän kohdan sinne mukaan. Kiitos vielä. Frau Klaas. Paljon kiitoksia edustaja Klaas. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Jos muut haluavat vielä käyttää puheenvuoron, sekin jo sopii, mutta ensin antaisin komissiolle puheenvuoron. Komission edustaja on täällä paikalla, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Tällä hetkellä meillä ei ole mitään sanottavaa, paitsi tietenkin voin toistaa sen, mitä te jo sanoitte, eli ehdotuksen tarkoituksena on korjata tekstin ilmiselviä virheitä ja täsmentää tiettyjä täsmennettäviä kohtia. Ja kuten sanoitte, mitä tavoitteeseen tulee, tavoitteena on toimia niin, että muutosehdotus hyväksytään mahdollisimman nopeasti koska teksti aiheuttaa ainakin markkinoille saattamisen osalta ongelmia näiden käsiteltyjen tuotteiden osalta. Artikla 94. No ehkä kollegojen puheenvuorojen jälkeen, e e ekan kollegojen jälkeen voin sitten kommentoida lisää siitä, mitä mieltä komissio tästä asiasta on. Vielen dank. Oikein paljon kiitoksia. Sitten kemikaalivirasto, joka on myös edustettuna. että ei päässyt tänään. Kaman on täällä ja hän on kemikaalivirastossa johtajana. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, and good morning. I'm thanking for... Kiitos ja kiitos mahdollisuudesta esitellä viraston näkemys tästä asiasta Haluaisin aloittaa ottamalla esiin, että asetus todellakin tuli voimaan ja käyttöön kolme viikkoa sitten ensimmäinen syyskuuta. Valmisteluaihe oli lyhyt ja intensiivinen. Yhteistyössä komission kanssa ja valtioiden kanssa pysyimme samaan aikaan tarvittavat prosessit ja työjärjestelyt, jotta asetusta voidaan soveltaa. Ja jo nyt meillä on yhteyksiä jäsenvaltioihin ja kansallisiin viranomaisiin näitä hakemuksia tulee sisään ja IT-järjestelmät toimivat. Me seuraamme hyvin huolellisesti keskustelua parlamentissa ja neuvostossa tästä asiasta, koska useat tarkistukset vaikuttavat suoraan me meidän päässämme. Ja viitaten sitten lausuntoehdotukseen voimme reagoida positiivisesti siihen. Haluaisin kuitenkin ottaa esille kaksi lisäkysymystä, jotta että voitaisiin harkita ja jota valiokunta voisi harkita. Nykyinen 78 artiklan sanamuoto asetuksessa sisältää hyvin tiukkoja sanamuotoja budjettiasioista ja tileistä. Ja meidän näkökulmastamme itse asiassa se on vastakkaisia vaikutuksia aiheuttavaa synergian osalta REACH-CLPn ja biosidien välillä. Siinä ei löydetä tehokkaita tehokkuusaspekteja ja itse asiassa tätä sanamuotoa voitaisiin löysentää, että se olisi niin tiukka. Mutta tietysti asetuksessa täytyy pitää erillään tilinpito, eli ei, siinä vain pystyttäisiin löytämään toimeenpanossa synergioita meidän puoleltamme. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy toimeenpanon asetuksessa. Eka vastaa neljästä eri asetuksesta, REACH, CLP, torjunta-aineet ja PIC. Ja torjunta-aineet, biosidit ovat ainoa, jossa toimenpanofoorumilla sitä ei käytetä, jotta tuettaisiin harmonisoitua toimeenpanoa kansallisella tasolla. Siinä ei ole kovin paljon järkeä meidän osaltamme ja jälkeen synergia osalta arvostaisimme, jos voitaisiin sitä harkita näiden tarkastuksen yhteydessä myöskin, koska me saamme suoraan jo pyyntöjä kansallisilta viranomaisilta ja komissiolta todellakin, että helpotetaan toimivuuden kansallisella tasolla, ja että jos saamme tästä oikeusperusta, niin se olisi kovin hyödyllistä. Näissä oli kaksi pääkohtaa, jotka haluaisin ottaa esille. Kiitos jälleen mahdollisuudesta esitellä ne täällä teille. Ja haluaisin päättää puheenvuoroni sanomalla esittämällä huolenaiheeni pitkän aikavälin resursseista. Ihan äskettäin kesän aikana komissio julkaisi tiedonannon hajautetulle virastolle annettuista varoista 14-20 vuosina ja tiedonannossa itse asiassa ehdotettiin, että biosidiresursseja leikattaisiin ei prosentilla tai kahdella, mikä on yleisesti sovittu leikkaustaso itse asiassa 45 prosenttia. 2020 vuoteen loppuun mennessä, eli noin 45 prosenttia, ja se on todellakin vakava huolenaihe meille. Ja sen haluaisin ottaa esille myös täällä valiokunnassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Vielen Dank, Herr Als nächstes spricht dann... Paljon kiitoksia, saada puheenjohtaja Schlüter. Olisin esittelen kanssa samaa mieltä vaikka haluaisinkin muuttaa biosidiasetuksessa asioita, totta kai haluan, mutta tuon Pandoran lippan avaaminen nyt ei varmaankaan ole kaikkein älykkäin ajatus. Jos suurin huolenaihe on se, että huolehditaan siitä, että se mistä on sovittu toimii paremmin, niin minä suhtaudun vähän epäilevästi harmonisointikysymysten korjaamisen tässä parlamentissa ehkä olisi ongelma, mutta neuvostossa monet jäsenvaltiot haluavat täysin huolehtia paikallisista uloistaan. Ja jos muutetaan tuota tekstiä, siellä saattaa tulla ongelmia eteen, eikä teksti toimi siis käytännössä niin pian kuin olisimme halunneet. Näin avataan Pandoran lipas ja vaikka niin mielelläni tekisin, se ei ole ehkä järkevintä. Selvä, paljon kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä en näe. Jäikö joku nyt huomaamatta? No, jos ei, niin pyytäisin vielä komissiota kommentoimaan, mikä on tuon reilun budjettileikkauksen takana 2014-2020. Meitä kiinnostaa kyllä, että lainsäädäntöä voidaan käytännössä myös toteuttaa, ja silloinhan tarvitaan kunnon varat myös, mutta kun sitten kuulen, että leikataan 45 prosenttia, niin tuo kuulostaa aika pahalta. Ehkä voisitte tuota vähän meille selvittää. Kiitos. Thank you, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin voin kommentoida tätä kohtaa. Hiljattain komissio antoi tiedoksiannon neuvostolle ja parlamentille eri virastojen resursseista ja kemikaalivirastolle ja biosidialallekin alallekin Siellä oli maininta ja te näette komission tiedonannosta, että biosidiin liittyviin toimiin liittyviä määrärahoja on huomattavasti vähennetty, aivan kuten kollega mainitsi. 2019-2020 niihin on tehty muutoksia mutta alkuvaiheeseen, siis 2014-2018, siellä virkojen määrä on pysynyt samana kuin se, mikä mainittiin uudistetussa äh, rahoitusselvityksessä elokuulta 2011, jolloin asetuksesta keskusteltiin eli vuosille 2014-2018. Ilmeisesti muistaakseni kyse on 47-48 virasta ja yksi virka sieltä muistaakseni on poistettu, mutta henkilöstön kokonaismäärä on sama kuin äh, se, mitä alun perin ehdotettiin. Mutta on totta, että vuoden 2018 jälkeen tehdään huomattava leikkaus tämä tiedonannossa mainitaan. Ja jos sallitte, niin palaisin hetkeksi siihen, mitä täällä sanottiin äh, artiklasta 78 ja sen kohdasta kaksi talousarviosta. Tämä on tärkeä ulottuvuus asetuksessa. Se laitettiin sinne tieten tahtoen sen alkuperäisessä ehdotuksessa, eikä siitä neuvotteluissa keskusteltu, kaikki osapuolet hyväksyivät sen. Tämän artiklan tehtävänä on tehdä selväksi, että talousarvio ne täytyisi, siellä täytyisi tehdä ero eri toimintojen välillä, eli täytyisi olla biosiditoiminnalle oma budjettikohta, reach toiminnalle oma kohta, ja toiseksi ei tulisi ristirahoittaa toimintoja. Me olemme sitä mieltä, että kaikki nämä ovat hyvin tärkeitä viraston hallinnon kannalta ja jotta myöskin varmistetaan se, että kun yritykset maksavat maksuja, niin ne todellakin perustuvat niihin kustannuksiin, joita toiminnoista syntyy ja että maksettu raha maksetaan ainoastaan tästä toiminnasta eikä jonkun toisen toiminnan rahoittamiseksi. Tämä on syy siihen, miksi tämä lisättiin tekstiin. Me ymmärrämme kuitenkin, että virastolla on vaikeuksia ainakin lyhyellä aikavälillä saada talousarvio tasapainoon biosidiasioissa ja me parhaillaan etsimme ratkaisua, jotta tähän löydettäisiin sopiva ratkaisu, mutta eh, komission mielestä eh, ratkaisu ei ole se, että artiklasta 782 kaksi poistetaan jotakin, vaan täytyisi löytää jonkinlainen toinen mekanismi ongelman ratkaisemiseksi. Kiitos. Dank, Herr Paljon kiitoksia. haluatteko vielä täydentää? Um, thank you, Mr. Chairman. Just very briefly. Kiitos ihan lyhyesti. Se, mitä komissio sanoi, on totta, että leikkaukset henkilöresursseille vaikuttavat eniten vuosiin 19 ja 20. Muistutan vain, että nämä ovat, tämä on se periodi, jolloin unionin uusi lupakausi olisi täydessä käynnissä. Ja kun komissiolta ei ole indikaatiota siitä, että ei ole viitteitä siitä, että työ määrä vähenisi, niin on sitten vaikea nähdä, että sillä henkilökuntamäärällä, jos, jos sitä vähennetään 45 henkilöllä, niin miten se hoidetaan. Se ei ole mikään lyhyen aikavälin huol- huolenaihe nyt muutamasta tulevasta vuodesta, vaan 20 vuosi on se päähuolenaihe. Budjetin suhteen artikla, artiklasta uskomme, että on ihan reilua, että pyydämme artiklan muuttamista Mielestämme sitä voidaan pitää vielä teknisenä muutoksena, koska pääperiaatteet ovat edelleen olemassa. Vai kaksi esimerkkiä kerron, minkä vuoksi tästä tulee meille ongelmia. Esimerkiksi IT-välineet, luomme niitä yhteisiä, että niillä voidaan hoitaa eri lainsäädäntöjä, ja tämä tiukka erottelu pakottaa meille hyvin, meidät hyvin keinotekoisesti erottamaan tilit ja kulut eri lainsäädännöistä. Ja sitten myös yleiset hallintopalvelut virastossa, siellä on sama asia. Eli haluamme välttää sitä, että pitäisi yhden katon alla hoitaa kahta tai kolme eri virastoa käytännössä. Also für mich klingt es plausibel. Wir waren mit der, mit der... Niin minusta tuo kuulostaa aivan siltä kuin minkä käsityksen saimme, kun kävimme teille. Jos jostain voi säästää niin, että käytetään synergiavaikutuksia, niin, niin pitäisi toimia, toteuttaa tämä käytännössä. Eli jotenkin, kuten Krista Klaaskin sanoi, ei pidä liian tiukkaan nyt rajoitella näitä eri aloja tässä varjoesittelijöiden ja neuvoston kanssa. Ehkä voimme huolehtia lopuksi siitä, että kaikki toimii käytännössä, mutta että saadaan samalla säästettyä varoja, koska kaikkialta on säästettävä. Karin Lepäys, liberaalien nimissä varjoesittelijä. Shirley Görlinghenin jälkeen sitten. Kiitos puheenjohtaja. Esitän asiani lyhyesti asetus, joka omaksut, hyväksyttiin vuonna 2012, se on tärkeä askel eteenpäin, jolla parannetaan järjestelmän ja suojellaan ihmisten terveyttä. Mutta tätä täytyy kuitenkin korjata, jotta tekstiä voidaan täytäntöönpanna asianmukaisella tavalla. Ja koska asetus on jo saatettu voimaan, niin olisi tärkeää korjata nämä epäjohdonmukaisuudet ja ne ei-toivotut seuraukset, joita komission ehdotuksella on. Poliittisesta puolesta pidettiin huolta jo vuonna 2012, eli me emme halua avata tätä asiaa kokonaan, pakettia kokonaan uudelleen, vaan haluamme vain korjata tiettyjä teknisiä yksityiskohtia ja sellaisia, joista kaikki ovat samaa mieltä. Olen ein bisschen erstaunt hier gerade die Fahne. <laughs> Olen hiukan yllättynyt tässä, kun lippu rupesi liehumaan. No, nyt Jyli Görling saa puheenvuoron. Hoffes, <laughs> hei. <laughs> Kurz, Juli Görling, bitte. Thank you, Chairman. Um, first of all... Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiitokset tästä mietinnöstä. Se hyvin täsmällisesti heijastelee sitä sopua, jonka loimme, että katsottaisiin ainoastaan teknisiä lisäselvityksiä, jotka ovat tarpeen. Varjoesittelijänä mielelläni teen työtä tämän suuntaisesti. Monissa kysymyksissä puhutaan siirtymäkauden säännöistä, joista puhuttiin pitkään toisen käsittelyn neuvotteluiden aikana. Neuvottelut olivat pitkät ja hankalat mielestäni ja tiedän, että edustaja kovasti työtä pyrkiäkseen kompromisseihin ja se on varmasti välttämätöntä, tai oli välttämätöntä, koska sillä jäi vähän siivattavaa, mutta klassin tavoin meidän on nyt pyrittävä jättämään pois ne kysymykset, jotka jäävät tämän teknisen soveltamisalan ulkopuolelle. Minä itse esitän muutamia tarkistuksia, jotka todella liittyvät teknisiin parannuksiin. Pitäisin hyvänä mahdollisuutta keskustella varjoesittelijöiden kesken, jotta voimme pitää muutokset todella minimissään, mutta siellä on muutama tärkeä kysymys, johon on puututtava. Varmasti se onnistuu ilman suurempia hankaluuksia. Kiitos. No liittyykö siihen hankaluuksia? Se liittyy sitten tarkistuksiin. Keskustelun aluksi sanoin, että haluan pitää tämän yksinkertaisena menettelynä, jossa korjataan ainoastaan sitä, joka on nyt hyvän työn tiellä. Ja olisi hyvä, että voisimme olettaa samanlaista toimintaa kaikilta varjoesittelijöitä, ettei nyt todella avata tätä Pandoran lipasta. Eli toivoisin, että kaikki pidättäytyvät tässä minimissään niin, että keskitytään niihin ongelmiin, jotka ovat tässä keskeisiä synergiavaikutukset mitä vaikutuksia tässä on kemikaaliviraston budjettiin. Niistä voidaan keskustella, mutta kaikessa muussa ollaan nyt ihan varovaisella linjalla, mutta ehkä voimme kokoontua sopimaan vähän etukäteen jo tarkistuksesta varjoesittelijöiden kesken. Näin pääsemme keskustelun loppuun. Tarkistusten jättämisen määräaika 27. syyskuuta kello 12. äänestämme valiokunnassa ja sitten katsotaan, koska pääsemme täysistuntoon. Toivoisin mandaattia 17. päivä 10. että saisin neuvottelumandaatin, että voidaan sopia tämä ensimmäisessä käsittelyssä. Kaikki varmasti haluavat nopean ratkaisun tähän. Kiitos oikein paljon kaikille, jotka osallistuvat tähän keskusteluun. Seuraava esityslistan kohta on kohta viisi. Tässä on kyse vastustamisesta työjärjestyksen artiklan 88.2 kohdan mukaan elintarvikkeiden terveysväittämät. Renate Sommer saa puheenvuoron. Kiitos. Terveysväittämät on pitkä juttu. 2006 vuodesta lähtien voimassa, mutta ei ole kunnolla toimeenpantu. Ja se on kovin kiistanalaista yleensä kautta ryhmien parlamentissa. Komissio on luvannut sellaisen terveysväittämän, että ähm, hiilihydraatit pitävät olla normaali aivotoimittaa. Mutta ongelma on siinä, että komissio ilman tieteellistä näyttöä, tieteellisiä lausuntoja, on tehnyt rajoituksia tämän väittämän käyttämiseen, koska väittämä saataisiin tehdä vain, jos tuotteessa on vähintään 20 grammaa hiilihydraattia, jos väittämä riittyy käyttöehtoihin, siis pienen sokerimäärän yhteydessä 5 grammaa per 100 grammaa, tai ilman lisättyä sokeria, se tarkoittaa tietysti luontaisesti sisältyvää sokeria. Ja se voidaan tehdä, esittää vain, jos äh, tuote ei koostu 100 prosenttista sokerista. Mitä argumentteja on vastaan tätä uutta väittämää? Itse asiassa ne ovat periaatteellisia argumentteja. Ravintosisältöprofiilin esittämisessä se liittyy siis terveysväittämään asetukseen. Itse asiassa jos väitetään näitä sokerisisältöjä, niin se on ravintosisältöprofiili. Mutta jos ravintosisältöprofiili esitetään, niin artikla 4 mukaan terveysväittämä asetuksessa sen täytyy noudattaa menettelytapaa, joka siellä määrätään jossa esitetään myös suola- ja rasvasisältö. Vaikka ravintosisältöprofiilit jo 2009 vuoden alusta olisi pitänyt esittää, niin komissio ei ole tähän mennessä esittänyt mitään konseptia ravintosisältöprofiileista ja käyttöehtojen tuominen nykyisille väittämille, joiden vastaan ehdotan veto, vetoa, on ottaa nämä rahoitusrakenteellisesta paperit takava, profiilit oven kautta mukaan. Olen sanonut, että komissio on omavaltaisesti ottanut käyttöön rajoituksen tälle, tämän väittämän käytölle. Tähän haluaisin sanoa, että EFSA tieteellisessä lausunnossaan ei puhu mitä, mistään käyttöehdoista näille väitteille, tälle väittämälle, ja näin komissio ylittää siinä se, kun se nämä käyttöehdot, käyttörajoitukset ottaa käyttöön, se ylittää toimivaltansa, koska sen pitäisi ottaa huomioon EFSAn lausunto ja noudattaa sitä. Sitten ehdotetaan myös väittämää, verrattuna muihin väittämiin, että niiden täytyy olla johdonmukaisia. Samanlaisissa väittämissä ei ole e- ehdotettu ehdoksi mitään lisäehtoja. Esimerkiksi nämä juomien hiilihydraattielektrolyyttiliuusta koskevat väittämät, niillä ei ole mitään, niissä ei ole mitään raja-arvoa sokereille ja myöskin suklaaväittämä, joka on äskettäin hyväksytty, josta joka, joka tapauksessa voi periaatteessa kiistellä. Kakao, flavinoidi ja niin edelleen, mitä niillä on vaikutusta verenkiertoon. Tämä suklaaväittämä, siinäkään ei ole ra- rasvasisällölle raja-arvoa. Eli komissio tanssii tässä hiphoppia Eli yhdelle tuotteelle tehdään väittämä ja sille annetaan sitten ravin, raja-arvo ra, rasvalle, suolalle, sokerille, toisille ei. Se ei ole johdonmukaista. Se ei ole tieteellistä eikä se kuluttajan kannaltakaan ole ymmärrettävää. Muuten hyvin epätieteellistä. Ja tästä monen otteeseen keskusteltu on se, että tehdään ero, jonka komissio toteuttaa luontaisesti sisältyvän ja lisätyn sokerin osalta yhdessä tuotteessa. Jos nyt sitten aamumuroja ostan, jossa on paljon sokeria, niin tieteellisestä näkökulmasta, jos tehdään ero luontaisesti sisältyvän sokerin ja lisätyn sokerin välillä, niin ei sillä ole mitään tieteellistä perusta, Ja myöskin EFSA sanoo, ja tämä aine, jota aivot tarvitsevat, on glukoosi, ja siinä ei ole sitten merkitystä sillä, onko se lisättyä vai luontaisesti sisältyvää. Sokeri, siis elimistö käsittelee kaikki, kaikki sokerit samalla tavalla, ja sen vuoksi, ja haluaisin muistuttaa kaikkia ryhmiä, elintarviketietoasetuksessa on kokonaissokerimäärä, ja sille merkki ilman, että tehdään tätä eroa. Yhteenvetona esitän että täytyy siis sanoa, että todellakin tämä on periaatteellinen päätös. Pyytän, että hyväksytte tämän veto käytön. Ei voi olla niin, että näin mielivaltaisesti yksittäisten tuotteiden osalta päätetään joskus näin, joskus noin. Tämä peruste ei ole mitenkään ymmärrettävä, tieteellisinen, se ei ole missään tapauksessa. Ei voi olla niin, että komissio tällä tavalla yleen katsoo tieteellistä lausuntoa, tieteellisiä lausuntoja. Mielestäni se on kovin outo tapa käsitellä kuluttaja-asioita ja ennen kaikkea mielestäni on omituista, että komissio jälleen, eikä tämä ole ollenkaan ensimmäinen kerta, loppaa Euroopan parlamentissa. Tämä poliittinen työ komission virkamiesten osalta se kyllä on negatiivisessa mielessä kovin merkille pantava siellä komission tehtävää. Me kyllä pystymme ihan täysin itse päättämään, ei täällä tarvita loppareita. S- ja D-ryhmä ja nyt myös sitten vihreät. Olen huomannut lehdistöstä, että eivät halua tähän veto-oikeuteen suostua. Perustelu olisi se, että periaatteessa he ovat tosiselta profiilien puolesta. ja että minä olisin nyt revitty sisältöprofiileja vastaan ja he eivät haluaisi tukea tätä veto kautta. Ihan ystävällisesti sanottuna mielestäni tämä on väärä lähestymistapa. Ideologisesti tässä ei pidä tehdä päätöstä. Minulla kyse on tästä tieteellisestä perustasta. Sitä aina pidän esillä, jos tunnette minut, ja järjestelmän johdonmukaisuudesta on kyse. Kyllä, terveyshaittama asetus on olemassa, ja se on ollut voimassa 2006 vuodesta lähtien, mutta sitä ei voida toteuttaa, koska ravintosisäistöprofiilit sieltä puuttuvat. Ei ole mitään sitä vasta, jos komissio esittää äh, järjestelmää ja konseptia, mutta ei se voi olla niin, että tehdään arviointia mielivaltaisesti ja että se olisi tieteellisesti höpöä. Ja, ja sitten Sankon pääosalta sanovat yksittäiset virkamiehet, että me haluamme tehdä tämän näin ja sitten esitetään kynnysarvoa. Ja sitten myös elintarviketietoasetukseen haluaisin viitata, jossa on kokonainen kohta sitä vastaan, että kuluttaja johdettaisiin harhaan ja myöskin harhaanjohtamisesta, jos mainostetaan tuotteita, joka itse asiassa koostuu sokerista. Että siinä olisi sitten, siellä ei saa sitten esittää positiivisia terveysvaikutuksia. Ja muuten haluaisin painottaa, elintarviketietoasetuksessa oli suuri konsensus kautta ryhmien, että kokonaissokerimäärä olisi tämä pakkomerkintä, ei pelkästään lisätyt sokerit, vaan myös luontaisesti sisältävä sokeri. Ja jos haluamme johdonmukaisesti tehdä jatkotyötä tässä lainsäädännössä, niin täytyy sitten myös olla johdonmukaisia tässä kohdassa, tässä erityisväittämässä, jota vaadin, että sitä vastaan esitetään veto. Kiitos. Vielen Dank. Als nächstes spricht. Paljon kiitoksia. Karine Pasch. Just un mot. Ihan lyhyesti haluaisin reagoida seuraavan vastustukseen. Minä todellakin, minulle jäi mieleen tämä äh, liikennevalojärjestelmä ähm, episodi, jonka me hävisimme kaksi vuotta sitten, ja minun mielestäni meidän tulisi palata tähän. se on kanta, joka on juuri sanottua vastaan. Se on minun mielipiteeni ja haluaisin palata siihen yksinkertaisesti siitä syystä, että me emme tehneet päätöksiä kuluttajien etujen mukaisesti, vaikka se oli tietenkin päämäärä. Tässä politiikassa on kysymys siitä, että olisi järjestelmä, jonka perusteella kuluttaja helposti tietäisi, mitä hän sokerin Tämä teknologia sai aluksi hyvin innostuneen vastaanoton, mutta innostus oli kovasti laantunut alun jälkeen. Sekä oikeasta että vasemmisto suhtautuu vähän varauksellisemmin nyt. Ja monet uskovat, että tässä erityisesti varastointi aiheuttaa ympäristölle uhkan. Ja toiset uskovat, että tämä teknologia ei ole järkevästi taloudellisesti käytettävissä tai riittävän tehokasta. Uskoakseni kollegamme Chris Davis on hyvin selkeästi osoittanut nyt tässä luonnoksessaan tämän huolenaiheen. Ja puheenvuoron puheenvuoronsa aikana myös. Hän esitti yksityiskohtaisempaa tietoa – joka on meille tarpeen. Meidän pitäisi mielestäni kaikkein eniten nyt keskittyä jäsenvaltioiden keskeiseen rooliin. Kun ajatellaan varastointia, on pohdittava, kuka siitä kantaa vastuun ennen kuin lähdetään suuremmin yksityiskohtiin. Meidän pitäisi pohtia myöskin julkisen rahoituksen mahdollisuutta, johon liittyy tietysti hyvin voimakkaasti julkinen mielipide. Uskon, että meillä on lisämahdollisuuksia käydä yksityiskohtaisempaa keskustelua, jotta voimme todella katsoa käytännönläheisesti sitä, miten tähän koko ongelmaan puututaan, koska muuten emme pääse tässä oikeastaan mihinkään. Valoa ei paljon pilkahda tunnelin päässä, mutta kiitän kuitenkin esittelijä ja toivon, että saadaan hyvä tulos lopulta. Kiitos. Seuraavaksi Pereira Rodríguez, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora presidenta. Como tendremos ocasión de debatir eh, a lo largo de la discusión de esta propuesta, eh, yo... Niin. Haluan kiittää Davisia tästä työstä. Mielestäni mietintö on hyvä, joka voi myötä vaikuttaa siihen, että asia etenee Euroopassa. Tässä on joitakin epäselvyyksiä, jotka täytyy selvittää. On maita Italia ja Espanja, joilla on kokemusta Onko tämä sitten paras tapa torjua ilmastonmuutosta? Jotta saadaan pidettyä kahden asteen rajasta kiinni, komissio muistuttaa, muistutti jo maaliskuussa että, voidaan, että se paras tapa saavuttaa se on käyttää uusiutuvia energialähteitä. El carbón en la producción de electricidad representa actualmente... Eh... Tällä hetkellä noin 40 eh, prosenttia Saksassa ja Tanskassa tuotetaan fossiilista polttoaineista 80 prosenttia vielä Kreikassa. Ja tätä ei voida jättää pois realistisista analyyteista. Vaikka fossiilisten polttoaineiden käyttö yleisellä tasolla vähenisi, niin osuus energiantuotannosta on edelleen suuri. Ja suuret saastuttajat, kuten Kiina, Intia, nyt tulevina vuosikymmeninä päästävät ilmaan vielä paljon hiilidioksidia. Ja tekniikan kehitys voisi saattaa Euroopan johtoasemaan, ei pelkästään Euroopassa, jossa se myöskin on tarpeellista, vaan muualla maailmassa ja jossa tuotetaan fossiilisesta polttoaineesta paljon energiaa edelleen, ja tämä osuus edelleen varmasti kasvaa. Ilmastonsuojelu on globaali asia, jota olemme aina sanoneet. Meidän täytyy ajatella sitä, että nämä, että nämä suursaastuttajat käyttävät fossiilisia polttoaineita. CCS ei ole tuonut toivottuja tuloksia myöskin, koska hiilin hinta on niin, hiilidioksidin hinta on niin alhaalla. Meidän täytyy tukea innovaatioita ja huolehtia siitä, että CCS-kulut pienenevät ja että enemmän valistus- ja tiedotustyötä tehdään. Hiilidioksidipäästökustannukset ovat pudonneet alle 40 euroon ja siinä mielessä ovat nämä hankkeet, tietyt hankkeet joutuneet vaikeuksiin. Rahoitus ei siis suju niin kuin suunniteltiin. Ehkä vähän yhteistyötä täytyisi tässä tukea. Ja hankkeet nyt riippuvat hiilidioksihinnasta ja se ei näytä tukevan nyt tätä asiaa. Siinä mielessä Davisin ehdottamat toimet ovat hyviä. EUlla voisi olla näiden kustannusten osalta tässä aktiivinen rooli, käyttökustannusten osalta. Ja se, että saadaan yksityistä rahoitusta yhdistettyä julkiseen, se olisi hyvä tavoite. Sitten täytyy asettaa tavoitteet ja liittää ne 20, tavoitteisiin 2020 vuodelle. CCS on kovin tärkeää. Sitä voitaisiin myös yhteisrahoittaa ja ottaa siihen mukaan fossiilisten polttoaineiden tuottajat ja äh, maahantuojat. Mm, mutta täytyy olla selkeät ehdot varastoinnille. Äh, uusiutuvat energiat ja energiatehokkuus, niitä täytyy tietysti noudattaa ensisijaisesti ilmastonsuojelun puitteissa, mutta CCS voisi olla täydentävä väline tässä. Lopuksi vielä seuraava asia. Tässä ei ole kyse siitä, että ilmastonsuojelua ajetaan pelkästään CCSn avulla. Haluamme vain lisävälineen siihen, jonka myötä sitten hiilidioksidivähennystavoitteet vähennystavoitteet voidaan saavuttaa. koska tästä ei pitäisi tulla mitään, antaa tulla mitään väärää vaihtoehtoa, eikä tätä diivisimitystä näin esitelläkään. Pidämme asiaa tarpeellisena, pidämme nimittäin toivottomana, että mietintö esittää meidän toiveemme komissiota kohtaan ja tuona selvästi esille. Kiitos paljon vihreiden. Missä Satuhassi, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. And well, uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä, mutta en valitettavasti voi olla kaikesta samaa mieltä ja mitä hän ehdottaa mietintöluonnoksessa. Meidän mielestämme tulisi tehdä ero CCSn käyttämisestä energiantuotannossa ja CCSn käyttämisestä teollisissa prosesseissa silloin, kun mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Energiantuotannossa vaihtoehtoja on paljon, mutta esimerkiksi kun valmistetaan terästä tai betonia, niin silloin vaihtoehtoja joko ei ole ollenkaan tai niitä on paljon vähemmän, jos halutaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Sitten energiasta me olemme jo nähneet uusiutuvan energiateknologian nopean kehityksen ja sen, että hinta on tullut alas nopeasti. Eli me emme ole samaa mieltä siitä, että tulisi olla julkisesti rahoitettuja erityiskannustimia, erityisesti taloudellisesti haastavina aikoina eli että annettaisiin CCS-projekteihin tukiaisia energiatuotannossa. Sitten energiasta vielä kaikista tehokkain tapa meidän mielestämme olisi päästö suorituskykystandardit. Me tuimme ajatusta siitä, että 350 grammaa hiilidioksidia kilowattitunnille asetettaisiin rajaksi fossiilisten fossiilisten polttoaineiden laitoksille ja CCS-direktiivi oli viisi vuotta sitten edessämme, mutta valitettavasti tämä ehdotus ei saanut enemmistöä taakseen, ei edes parlamentissa. On mielenkiintoista että Yhdysvalloissa puhutaan uusista toimista ja uusista päästönormeista, joista Obaman hallinto on tehnyt nyt päätöksiä ja uutisten perusteella olen ymmärtänyt, että nämä rajat tarkoittaisivat sitä, että uusia hiililaitoksia ei saa perustaa ilman CCS. voimantuotantoon liittyen. Meidän mielestämme päästösuorituskykystandardit ovat parempi ratkaisu ja myöskin rakenteelliset toimet, joilla voitaisiin vahvistaa päästökauppaa. Ja tietenkin molemmat toimet toisivat mukavaan, mukanaan muitakin etuja, mahdollisesti saataisiin sitten lisäinvestointeja CCS. mutta kuten jo sanoin, teollisprosesseihin, esimerkiksi teräksen ja betonin tuotantoon tällä hetkellä, jos otetaan huomioon tämänhetkinen tutkimuksen tila, niin on hyvin vähän vaihtoehtoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi näillä aloilla. Ja joka tapauksessa päästöt näiltä sektoreilta, niitä täytyy joka tapauksessa vähentää, jotta saavutetaan pitkän aikavälin hiilidioksiditavoitteet. Politiikka voisi olla erilaista ja me voisimme harkita toimia, joilla edistettäisiin CCS-investointeja myöskin teollisiin prosesseihin, mutta tämä on asia, josta täytyy keskustella ryhmässä, mutta henkilökohtaisesti ainakin olen sitä mieltä, että tämä olisi yksi vaihtoehto. Todellakin toivon, että myös esittelijä ja muut ryhmät voisivat harkita sitä, että tehtäisiin ero CCSn välillä energiantuotannossa ja CCSn välillä silloin, kun puhutaan teollisista prosesseista. Kiitos. Vielen Dank. Paljon kiitoksia Satu Hassi. Seuraavana Julie Curling, ECR nimissä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensin pahoittelut edustaja Rosbahin nimissä. Hän on sairas tänään eikä päässyt varjoesittelijänä. Tänne joudut ehkä kuuntelemaan minua vähän enemmän kuin teitä huvittaisi. Mutta käsittääkseni, tai me ymmärrämme, että Chris on turhautunut, kun hän on niin innostunut tästä aiheesta. Hänen esittämänsä mietintö kyllä on tällainen valtavan harppauksen esittävä mietintö, joka tuntuu ehkä hankalalta toteutettavaksi. Pitäisikö katsoa nyt jotain osioita ainoastaan? Olisiko se parempi? Erityisesti kun ajatellaan EUn varoja ja EUn tavoitteita. Emme ehkä tue näitä ihan näin innokkaasti. Ehkä kannustaminen olisi tässä parempi asia kuin pakollisuus. Se ei ole ehkä yllättävä tieto, kun se tulee meidän ryhmältämme, mutta me pohdimme näitä vaihtoehtoja mielenkiinnolla. Erityisesti rahoitusmallit, jotka ovat totta kai monimutkaisia ja niitä monimutkaistaa hiilen hinnan romahtaminen. Olemme Chrisin kanssa kuitenkin samaa mieltä, että jotain on tehtävä, jotta tätä asiaa voidaan edistää. CCS on varmasti jäänyt vähän huomiotta ja Satu on ihan oikein, että pitää pohtia myös näitä teollisia prosesseja. Hiilivuodosta on puhuttu paljon, mutta emme ole kunnolla pohtineet sitä, miten voitaisiin CCS tukemalla ehkä myös tukea tiettyjä teollisuuden aloja. Olisi tietenkin järkevämpää pitää nämä työpaikat Euroopassa mieluummin kuin näitä työpaikat siirtyvät muualle, mistä syntyy hiilidioksidipäästöjä joka tapauksessa. Joka tapauksessa tukisimme lisää tutkimusta tällä saralla ja tukisimme mielellämme sitä, että päästäisiin tästä pilottihankevaiheesta niin, että saataisiin kunnollinen ensimmäinen kaupallinen hanke jonnekin päin Euroopan unionia. Esitämme joitain tarkistuksia, mutta periaatteessa CCSn tukeminen on asia, jota mekin ajamme ihan mielellämme. Kiitos. Kiitos. Seuraavana Vittorio Prodi. Eh, grazie Presidente, grazie anche al collega. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Davisille erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt. En pidä hyvänä CCS-tekniikkaa, koska kolmas osa energiasta, jota tuotetaan perinteisissä hiilivoimaloissa, pitäisi pyhittää tälle prosessille. Eli on ilmeistä, että tämä ei ole tasapainossa. Davis käsitteli kahta ongelmaa. Ensimmäinen niistä koskee sitä, että käytetään uudelleen Kioton pöytäkirjaa. Tässä haluaisin vedota komissioon. Että seuraavassa kopissa otetaan esille uusia ehdotuksia. Ehdotukset, joissa täytyy ottaa eri osapuolten vastuut eri tavalla huomioon. Mutta on tapa, joka voisi estää meitä polttamasta hiiltä, mutta että käytettäisiin hiiltä vedyn tuotannossa. Näyttää minusta siltä, että tässä kaasun tuotanto olisi paljon pienempi. Ja näin voitaisiin rajoittaa hiilidioksidin tuotantoa. Ja voitaisiin mennä hiilidioksidin varastointiin. Ja haluaisin siis pyytää, että kun puhutaan tästä tekniikasta, tehtäisiin uusia ehdotuksia koska näyttää siltä, että polttamista pitäisi vähentää energiantuotannossa. Siitä voitaisiin saada nykytilanteessa suuria etuja. Jos pitäisi ottaa käyttöön CCS siis, niin Siinä tapauksessa pitäisi ainakin muistaa sitä, että tehokkuutta pitää lisätä. Ja pitäisi olla nopeampia vähempikustannuksinen varastointi. Se olisi tällainen uusi lähestymistapa. Ja kun siitä syntyy vetu, vetyä, niin se voitaisiin sitten johtaa tuotantoprosesseihin. Mielestäni se olisi askel eteenpäin, jos puhutaan teknologiasta. Ja myöskin, jos puhutaan tehokkuudesta luonnon ympäristön osalta. Die Kollegin aus dem ITRE, die nämlich nach Rule 50 hier anwesend ist, übersehen, dass nämlich Wikifort und die Helden. Vicky Ford saa nyt ensimmäisenä puheenvuoron. Olkaa hyvä muusta kuin ryhmä. Suurkiitokset. Olen esittelijänä ITRE-valiokunnassa. Haluaisin kiittää teidän esittelijänä hänen mietinnöstään ja toivon, että voimme tehdä tiivistä yhteistyötä kahden valiokunnan välillä. Me olemme hieman pidemmällä kuin kuin te. Minun osani mietintöä on jo jätetty tarkistuksia ja näistä keskustellaan tänään iltapäivällä. Mutta monet täälläkin esitetyistä kommenteista ovat samoja, joista Itressä on puhuttu. Eli jos lähden liikkeelle suurimmista kohdista ilman CCS, siis kaikki asiantuntijat sanovat, että jos CCS ei ole, niin me emme saavuta pitkän aikavälin hiilidioksidipäästötavoitteita. Kohta yksi siis. Kohta kaksi. Tänä aamuna jälleen kerran tapasimme riippumattomia asiantuntijoita, jotka sanoivat, että jos CCS ei ole hiilidioksidineutraalissa työkalupaketissa, niin silloin kustannukset nousevat 40 prosentilla. Eli jos ollaan huolissaan CCSn kustannuksista, niin silloin on tärkeää, että se on osa työkalupakkia, koska jos se jätetään uusiutuviin tai niihin maihin, joissa käytetään ydinvoimaa, niin energiahinta saattaa nousta 40 prosenttia. Eli meidän täytyisi ryhtyä toimiin, koska muualla maailmassa on jo lähdetty liikkeelle. Muualla on jo tarkastettu, tarkasteltu haasteita ja todistettu, että tämä teknologia toimii ja demonstrointihankkeita on muualla päin maailmaa kansalaisten luottamuksessa on puutetta ja kansalaiset eivät ehkä ole täysin ymmärtäneet tätä ja jäsenvaltioilla on tässä työtä tehtävänä. Ymmärrän, että täytyy ymmärtää, että hiilidioksidi ei ole tulen arkaa kaasua. Tässä on kysymys erilaisista riskistä, eli meidän täytyy käyttää jonkin verran aikaa, jotta kansalaiset ymmärtävät, mistä tässä on kysymys. Ja kuten Chris sanoi, niin jäsenvaltioiden täytyy tehdä päätöksiä siitä, annetaanko tonttimaata näille laitoksille ja jäsenvaltioiden täytyy ottaa enemmän vastuuta pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi Kanadassa näin on käynyt, eli pitkän aikavälin varastointi ja valvonta, siitä vastuu on kansallisella tasolla. Tämä on tärkeä asia, jota jäsenvaltioiden tulisi harkita, jos he haluavat, että tässä asiassa mennään eteenpäin. Sitten täytyy varmistaa, että EUn talousarvion rajoissa pysytään, tämän ymmärrän täysin. EU-talousarvioon on kuitenkin äh, saatu luotua tietynlaista monimutkaisuutta tämän projektin takia ja siitä ei välttämättä ole ollut hyötyä, koska esimerkiksi äh, maankäyttösuunnitelmat CCS-suunnitelmissa, ne ovat monimutkaisia ja operaattorit, jäsenvaltiot, on tärkeää, että ne käyttävät riittävästi aikaa, kun näitä päätöksiä tehdään, koska kysymys on monimutkaisista päätöksistä ja me haluamme, että hiilidioksidi varastoidaan turvalliseen paikkaan. Eli ei voida odottaa, että lupa tällaiselle projektille tulee yhtä nopeasti kuin esimerkiksi tuulivoimaloille. Meidän täytyy varmistaa se, että komissio ymmärtää jäsenvaltioiden maankäytön suunnitteluprosessit silloin, kun on kysymys resurssien jakamisesta. Me meppeinä olemme sanoneet tämän meidän täytyy kunnioittaa sitä, että päätöksenteossa näissä asioissa saattaa mennä paljonkin aikaa. Sitten lopuksi me tarvitsemme tätä, tätä tapahtuu muualla päin maailmaa, teknologia on osoitettu toimivaksi ja se on ainoa laajamittainen teknologia, joka voi toimia rintarinnan fossiilisten polttoaineiden kanssa, jotta hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä. Meidän täytyy varmistaa se, että ne suunnitelmat, joita parlamentissa on jo tämän teknologian suhteen hyväksytty, niin niitä, näitä varoja voitaisiin käyttää. Ja myöskin kunnioitetaan sitten jäsenvaltioiden maankäyttörajoituksia. Paljon kiitoksia edustaja Ford. Linna kävän on seuraava puhuja. puheenjohtaja ei tarvitse puhua kovin pitkään, koska kollegat sanoivat suuren osan asioista, joista olen samaa mieltä. Haluaisin vain painottaa, mitä Andres Perelio sanoi että vaikka nyt siirrytään vähähiilistä energiaa kohti, niin sieltä tavoitteesta ollaan kaukana. Hän esitteli lukuja eri maista. Tietysti kun meillä on appi tässä iPadilla, joka näyttää, että mistä UK-energia tulee ihan kullakin hetkellä. Tällä hetkellä 36 prosenttia hiilestä ja 39 kaasusta. Molemmat ovat fossiilisia polttoaineita. Ja jos tarkastellaan hiilen määrää, joka täytyy ottaa pois energiantuotannosta, niin ei saavuteta tavoitetta, ellei jos tehdä jotain dramaattista. Ja tällä hetkellä tiedämme, minun maassani ja muissa maissa myöskin, poltamme enemmän hiiltä kun hiilen tuonti on halvempaa liuskekaasu vallankumouksen vuoksi Yhdysvalloissa. Eli CCS kyllä tarjoaa tulevaisuuden näkymiä energiantuotannolle lyhyellä aikavälillä. Mutta mielestäni, mistä näkyy olevan konsensus, on teollinen tuotanto, teräs, teollisuutta, miten meillä sitä on, raskasta teollisuutta, sementtiä ja kaikki muut teollisuuden alat jos hiilineutraaliksi tekeminen edellyttää seisostekniikkaa. Mutta nyt jos rajoittaa pelkästään teollisuuden tuotantoon, niin saadaanko sitten sitä tekniikkaa liikkeelle? Eli täytyy olla mittakaava. Minun alueellani niin hanke se etenee hitaasti, että voimalat, raskas teollisuus liitetään yhteen osaan äh, aluetta, niin siinä sitten putkistot rakennetaan, jotta hiili saadaan kuljetettua pois. Tälle täytyy tehdä jotain hyvää, että teollisuuden päästöistä on konsensusta ja olen iloinen, että keskustelua käydään tänään. Vielen Dank. Kiitos paljon. Näin saamme keskustelun päätökseen. Voimme todeta, että... Ai, anteeksi, edustaja Hibner, anteeksi, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Zgłaszałam się na samym początku już. Ei... Kiitos. Meillä on tässä ongelma, koska todellakin Chris teki hienon diagnoosin tilanteesta. Sen puolesta olemme puhuneet aiemmin. Oletukset olivat erinomaiset, että on eurooppalaisia hiilidioksidin varastointipaikkoja, että se olisi sitten ihme, ihmelääkä hiiliongelmiin energiantuotannossa. Kuitenkin on osoittautunut, että ei ole niiden energian tuottajien vika tämä, vaan meidän puolellamme on ollut laiminlyöntejä, koska toisaalta puhumme siitä, että haluamme turvallisuutta, haluamme vähentää hiilidioksidipäästöjä toisaalta. Ei toisaalta ole yhteiskunnan hyväksyntää sille, että varastointia tapahtuisi, ei ole paikkoja siihen. Jos esitetään paikkaa, niin sitten asukkaat protestoivat heti. Ja asukkaat, ehkäpä äh, siitä puuttuu tietoa heiltä. Täytyy vakuuttaa ihmisiä siitä tästä tekniikasta ja tällä, tämänlainen, että tämä ratkaisu on turvallinen. Toinen tilanne sitten, että olemme siirtäneet riskin näille toimijoille. Emme ole huomanneet, että riskin pitäisi olla myös meidän riskimme. Meidän pitäisi, ei pitäisi yrittää päästä eroon tästä rahoituksesta, vaan meidän pitäisi yrittää kehittää kaikkia tutkimussuuntia parhailla metodeilla. En ole sitä mieltä, että yksi metodi olisi parempi kuin toinen, vaan meidän pitäisi rinnakkain äh, antaa tukea kaikkiin tutkimusmenetelmiin. Että miten voidaan hyödyntää, hyödyntää hiiltä, uusiutuvia energialähteitä, mutta uusiutuvat ovat liian kallista, ne ovat riippuvaisia maantieteestä ja ajasta. Ei sen vuoksi, että se on huono, mutta se on paras, mutta meillä ei ole menetelmää sen säilyttämiseen. Eli laitetaan sitten rahaa tutkimuksia, joilla voitaisiin näitä ongelmia ratkaista, kun ei ole varastointikeinoa uusiutuvilla, mutta ei ole meidän välillämme yhteistyötä, ei ole yhteistyötä eri maiden välillä. Tässä on sitten roolia komissiolle, joka osoittaa, että millä tavalla meidän pitäisi puhua taseesta koko Euroopassa, eikä pelkästään yksittäisissä maissa. Tämä ei ole yhden maan ongelma. Hiilidioksidi ei ole pelkästään yhdessä maassa ongelma, se on koko Euroopassa ja maailmassa ongelma, joten meidän pitäisi pyrkiä siihen, että kaikki ratkaisut, joita esitämme, että ne olisivat mahdollisimman paljon monipuolisia ratkaisuja kaikille, että ne koskevat kaikkia osapuolia, että ei esimerkiksi joillekin jäsenvaltioille aseteta näitä vaatimuksia, koska ne puolustautuvat, oli tai että siellä annettaisiin rahoitusvastuu jossakin maassa jollekin yksityiselle toimijalle. Puhumme usein julkisia ja yksityisen, kump, yksityisten kumppanuudesta ja haluamme, että se kehittyisi, mutta meidän täytyy näyttää tietä, että nämä kumppanuudet voisivat kukoistaa. Meidän täytyy sanoa suoraan, että kehittäkäämme tutkimusta monipuolisesti. Älkäämme puhuko, että yksi tutkimussuunta on parempi kuin toinen, että tämä energiamuoto on parempi kuin toinen. Kehittämme kaikkia energiaa tuotantotapoja. Kehittäkäämme energiamiksiä Euroopalle. Mutta ei Eurooppa ole sellainen, joka voidaan rajata aidalla. Meillä voi olla hieno, hienot ratkaisut ja sitten, että tämä saasteet menevät muualle. Meillä on yhteinen ilmakehä, joten meidän täytyy ehdottaa ratkaisuja, jotka ovat monipuolisia ratkaisuja, joita voivat kaikki käyttää hyväkseen, jotka ylittävät rajat eikä luoda keinotekoisia rajoja ratkaisia maiden välillä sanomalla toinen on parempi kuin toinen. Ne ei ole parempia ja huonompia, on vain parempia ja vähemmän hyviä, tai hyviä ja vähemmän hyviä menetelmiä. Kiitos. Kiitos paljon, edustaja Hibner. Keskustelu on päättynyt. Ja todella CCS ei edisty niin kuin on haluttu. 12 demonstrointihanketta vuoteen 2015 mennessä. Tämä ei onnistu ylipäätään. Teknologia ei ole nyt edistynyt, eikä mielestäni ole järkevää, kun ajatellaan hiinivoimalaa se sijassa otettakoon käyttöön silloin, kun ei ole vaihtoehtoja teräksen betonin tuotannossa, niin silloin kun on kyse vaihtoehdottomuudesta, silloin se CCS on järkeä. Minä näin offshore-tuulivoimaloiden mainittavan siellä. Kustannukset ovat pienemmät kuin CCSn osalta. Koko offshore tulivoima on mielestäni vain ylimarkkinointua. Maalla neljä senttiä kilowattotunti. Suuria, suuria yksiköitä. No, ei niitä kaikkialle varmasti voida ottaa käyttöön, mutta vaihtoehtoja kuitenkin on. Power ja muita vaihtoehtoja. Meidän pitäisi ajatella paljon enemmän sitä, miten saadaan syötettyä käytettyä järkevästi energiaa sinne verkkoon. Chris Davis, ihan totta sen tuotannon osalta, kun ei ole muita vaihtoehtoja kuin CCS. Silloin pitäisi tukea enemmän siis keskittyä siihen, jos voitaisiin onnistua siinä, että terästeollisuus, sementiteollisuus pysyy Euroopassa keskeiset teollisuustuotannon alat. Eli tähän pitäisi keskittyä paljon enemmän. Ja se älyttömyys, että jotenkin hiilivoimalan osalta vähennetään jotenkin tuottavuutta ja lähdetään sitten CCSn yhdistämiseen siihen. Tämä on taloudellisesti järjetöntä. Muilla aloilla kyllä. Meidän pitäisi ajaa tätä alaa tämän mietinnön kautta. Nythän halutaan ohjata CCS tämän mietinnön kautta juuri järkevään suuntaan. meillä on CCS-laitos yhden voimalaitoksen yhteydessä. Meillä sitä esitellään vieraille lähinnä, mutta siitä ei ole kyse suuremmin, vaan juuri teollisten tuotantoprosessien yhteydessä, ei siis sähkön tuotannon yhteyteen. On ajateltava, mikä on kustannushyödyllisin toimi tässä Vähän sanoin, samoin oli päästökaupan osalta, että pyritään näin tehokkuuteen. No näin, nyt pääsemme keskustelun loppuun. Puheenvuoron saa seuraavaksi komissio. Muutama kollega on esittänyt kysymyksiä. Totta kai esittelijä Chris Davis saa lopuksi puheenvuoron, mutta ensin pyytäisin puheenvuoroa komissiolta. Hello, um, Ilinka from DG Energy. Energiapääosastolta haluaisimme kiittää Chris Davisin mietinnöstä ja mahdollisuudesta osallistua keskusteluun. Kuten te tiedätte, niin energiapääosasto on käynnistänyt julkisen kuulemisen aikaisemmin tänä vuonna. Määräaika oli 22. heinäkuuta. Me olemme saaneet vastauksia, niitä on analysoitu ja tästä julkistetaan raportti ihan pian. Samaan aikaan kuuleminen käynnistettiin 2030 eh, ympäristö-, ilmasto- ja energiapuitteiston yhteydessä ja me tulemme tarkastelemaan lisäehdotuksia tämän työn puitteissa. Me teemme tätä yhteistyötä ilmastopääosaston ja kanssa ja myöskin laajemmin komissiosta. Chris Davis mit einem Schmunz. Chris Davis vähän hymyillen Anteeksi, oliko komission vielä ilmastopääosasta niin edustaja, olkaa hyvä. Um, good, good morning. Hyvää huomenta. Edustan ilmastopääosastoa tänään. Kiitos, että saimme mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Totta kai olen komission kollegani kanssa samaa mieltä. Haluaisin ehkä puhua siitä, miten arvioimme edustaja Chris Davisin kantoja varastointikysymyksiin ja siihen rooliin, joka jäsenvaltioilla on. Kun jäsenvaltioiden pitäisi huolehtia siitä, että varastointi ja varastointivastuu ovat toimia, joissa jäsenvaltio kantaa suuren osan vastuusta. Tämä mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot huolehtivat sitä, että heillä on merkittävä, niillä on merkittävä rooli varastointi- ja lupamenettely toimissa. Eli todella pidän niistä painotuksista, joita Chris Davis tekee mietinnössään, jotta saataisiin jäsenvaltiot tukemaan CCS ja että varastointi, joka on hyvin monimutkainen – ja ehkä hiukan sellainen aihe, josta keskustelemme kriittisesti julkisessa keskustelussa, niin tässä mietinnössä puhutaan varastoinnista, vastuukysymyksistä siinä yhteydessä ja jäsenvaltioiden roolista, jotta varastointi ja kaikki CCS-toimet voisivat toteutua jäsenvaltioiden alueella. Hyvä niin, kiitos hyväksyntä sisäis sen osalta esimerkiksi omassa jäsenvaltiossani hyväksyntä on ihan puhdas nolla. On jännittävää nähdä, miten keskustelu käy joissa jäsenvaltioissa. Me teimme tämän päätöksen vuonna 2008, mutta nyt hyväksyntä on ihan puhtaan nollan tasoa. Karl-Heinz Florence vielä ja sitten Chris Davis. Niin, oikeastaan minua innosti uuden puheenvuoron pyyntöön komission puheenvuoro. Puheenjohtajahan jo sanoikin, että hyväksyntä CCSn osalta meidän maissa, meidän osalta minun maassani, on nolla. Komissiohan aina valittelee, että ole tietenkään tästä henkilökohtaisesta vastuussa – niin täällä on nyt muutama kollega, kollega Chris Davis, ehkä tämä onnistuu. Omassa maassanne saarivaltiossa, jossa kellotkin käyvät eri aikaa, mutta muissa maissa CCSn vastaanotto kansalaisten joukossa on nolla. Yrittäkää nyt jotenkin mainostaa CCS, niin ihmiset eivät sitä hyväksy. Eli meidän pitäisi nyt pyrkiä huolehtimaan sitä, ettei synny tällaista sekasotkua eurooppalaisessa lainsäädäntötyössä. Niin paljon mietintöjä saadaan tällä pöydällä. Eli ehdottaisin vähän yhtenäisempää toimintaa. Herra puheenjohtaja, tekin voisitte auttaa tässä prosessissa. Ei kaikista mietinnöistä ole pakko keskustella, vaan lähetetään vihaisen kirjeen kanssa takaisin, ja meidän pitää selkeästi sanoa, mitä me haluamme, eikä tunti tulkulla keskustella tällaisesta älyttömästä mietinnöstä – jota kukaan ei talon ulkopuolella lopulta tule ymmärtämään. mä Roth-Berend vielä. Paljon kiitoksia. En lähtesi ihan kiistan tässä meidän kesken, kuka pitää tätä hyvänä teknologiana. Chris Davis varmasti ymmärtää kokeneena meppinä, että jäsenvaltiossa suhtaudutaan eri tavoin. Muistuttaisin vain komissiota siitä, että komissio on hallinnoiva taho. Me olemme poliittinen toimielin. Me keskustelemme poliittisesta hyväksynnästä komission jäsenten kanssa. Pyytäisin teitä jättämään kommentoimatta, pidättekö jotain hyvänä vai huonona, tuetteko poliittisesti vai ette. Anteeksi vain, mutta voisitte puhua tällaista ehkä parlamentin jäsenenä, parlamentin jäsenen avustajana, mutta ette komission edustajana tänä. Tuo oli aivan uskomaton esitys. Chris, Chris Davis. Chris Davis. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja toistaakseni. Tämä on täytäntöönpano mietintö, eli meidän olisi määrä tarkastella, miten CCS-ohjelmaa on täytäntöönpantu ja olisi mukavaa kuulla komissiolta hieman lisää, miten sitä on täytäntöönpantu, koska silloin ehkä komission olisi ollut pakko tunnustaa, että asiassa ei ole edetty ja tulemme tekemään ehdotuksia ja toivon mukaan ehdotuksia on tulossa piakkoin. Mutta meidän täytyy vielä odottaa, että ehdotuksia tulee. Mietinnössäni painotan sitä, että etualalle tulee asettaa jäsenvaltiot. Jäsenvaltiot tekevät aloitteita ja kaikki jäsenvaltiot eivät halua CCS. Joissakin maissa tämä vain ei mene läpi. Olemme kuulleet puheenjohtajalta ja muilta, esimerkiksi Saksasta. Isossa Britanniassa neljä puoluetta tukee, jopa skottinationalistit. Myöskin Hollannissa tukea on Espanjassa, Ranskassa, Romaniassa, Liettuassa ja tietyssä määrin myöskin Italiassa. Sieltä löytyy hyväksyntää, vaikkakin ongelmiakin on. Mutta loppujen lopuksi jäsenvaltioiden on tehtävä päätös, että tätä ei voi pakottaa millekään jäsenvaltiolle. Mutta tätä tapahtuu muualla maailmassa ja kansainvälinen energiajärjestö kertoi tänä aamuna aamiaisella, että meille tulee maksamaan 40 prosenttia enemmän saavuttaa hiilidioksiditavoitteet ilman CCS. Eli kun puhutaan, ja Vitoria tässä puhui energiahukasta CCSn yhteydessä, ja tämä on totta, ja tästä syystä teknologiaa täytyy kehittää, jotta energiahukkaa vähennetään. Mutta vaikka tämäkin otetaan huomioon, niin kansainvälinen energiajärjestö sanoo, että tämä on kustannustehokasta teknologiaa. Olen kuunnellut saksalaisia kollegoja ja minä rakastan saksalaista teknologiaa ja sitten no he ovat nyt rakentaneet ligniittilaitoksia ja sitten he kertovat meille miten meidän täytyy tuomia. Miten te voitte haaskata näin paljon rahaa ja sitten pysyä edelleen kärjessä? Teidähän pitäisi kaiken järjen mukaan olla jo vararikossa, mutta kiitoksia vain kaikista näistä neuvoista. Sitten turvallisuusulottuvuus. Ei ole epäilystäkään siitä, että Iso-Britannia ja Hollanti ja Norja ovat hyvässä asemassa, koska Pohjanmeri on lähellä vaikkakin varastointialue siellä, sinne voitaisiin varastoida koko Euroopan unionin hiilidioksidipäästöt sadalta vuodelta. Näin asiantuntijat meille viime viikolla sanoivat, mutta turvallisuus kysymys tulee esille silloin, kun puhutaan asutetuista alueista. Eli voidaan kääntyä Euroopan parlamentin tai jonkun kansanterveysviranomaisen puoleen ja sanoa, että haluaa viedä syttyvää kaasua maan alle ja se tulisi putkistosta esimerkiksi Venäjän kautta. Sitten se syötettäisiin pienempiin putkiin ja ihmisten koteihin ja sytytettäisiin tuleen. Voitteko kuvitella, että tällaiselle saataisiin lupa nyt? Ja kuitenkin näin on toimittu jo 200 vuotta, 200 vuoden ajan suurin osa meistähän lämmittää kotinsa kaasulla. Eli ihmisten käsitteet riskeistä ovat aika lailla outoja. Gerbenian tietää, että Hollannissa oli ongelma. Yksi sijoituspaikka. Siellä oli paikka, johon asutun alueen alle haluttiin laittaa varastointipaikka ja kansalaiset vastustivat huolimatta siitä, että ajatuksena oli varastoida hiilidioksidia, joka on inerttikaasu. Siis sitähän löytyy vedestä, jota juomme ja ilmasta, jota hengitämme. Oli tarkoitus ruiskuttaa tätä kallioon, jossa aikaisemmin oli metaania mutta tätä vastustettiin. Vastustettiin sitä, että inertiakaasua laitettaisiin syttyvän kaasun tilalle. Näihin kaikkiin liittyy riskejä, mutta no, tietenkin tämä on ongelma, joka täytyy hoitaa ja jos jäsenvaltio ei halua, jos se haluaa CCS, niin sen täytyy myöskin vastata näihin kansalaisten huolenaiheisiin. Satu Hassi mainitsi päästönormeista. Se on asetuksellinen keino, jolla tätä voidaan ohjata eteenpäin, mutta en ole ottanut sitä mietintööni mukaan, koska sähköyhtiö jos sen täytyy vastata päästönormeihin, niin silloin siirrytään hiilestä kaasuun. Toden, ei ole todennäköistä, että siirrytään CCSn suuntaan. Yksi vaihtoehto on ö, ottaa sama lähestymistapa kuin esimerkiksi autojen kohdalla. Lähdetään liikkeelle yrityksistä ja yritysten ö, autojen käytöstä ja voitaisiin soveltaa tätä samaa salkkuun, joka jollakin yrityksellä olisi, ja tämä olisi yksi tapa hoitaa asia. Puheenjohtaja puhui teollisuudesta, meidän tulisi painosta, ja toivon mukaan kollegat jättävät tarkistuksen, meidän tulisi betoni- ja terästehtaan pilottihanketta vaatia Eurooppaan. Tämän tulisi olla lyhyen aikavälin tavoitteemme. Tämä ei ole lainsäädäntömietintö. Me heitämme ilmaan ajatuksia, saamme keskustelua aikaiseksi ja toivon mukaan saamme komissiolta ehdotuksia lainsäädännöksi. Ja toivon mukaan tulevina viikkoina, kun keskustelemme tästä, niin voimme tehdä yhteistyötä varjoesittelijöiden ja ryhmien välillä ja että saisimme aikaan mietinnön, joka on täsmällinen, selkeä ja jos, josta löytyisi hyvin konkreettisia ehdotuksia, joilla tätä asiaa saataisiin vietyä eteenpäin. Kiitos. Näin, että komissio haluaisi saada puheenvuoron. Hehän puhuivat kovin lyhyesti aikaisemmin. Komissio haluaa käyttää puheenvuoron uudestaan. Olkaa hyvä. Um, Kiitos siitä, mitä Chris Davis sanoi, että mitä komissio on tehnyt. 2007 oli innostusta ja sen jälkeen on tullut CSS-direktiivi ja olemme esittäneet myös rahoitusvälineitä monista syistä. Hankkeet eivät kaikki niistä ole edistyneet niin positiivisesti kuin olisimme halunneet. Mutta tästä on läksyjä opittavana myöskin niistä hankkeista, jotka ovat lopetettu. Jotkut niistä ovat vielä pöydällä ja komissiossa teemme kovaa työtä, jotta ne voisivat edistyä lopullista investointipäätöstä. Toisaalta on velvoite rahoitusvälineessä, jota tällä hetkellä käsitetään, NRI 300. Se ei ole se, mitä haluttiin 2007, mutta se on jo jonkinlainen alku. 22 horisontin puitteissa yksi prioriteeteista on todellakin teollisuuden velvoitteet, joten pidämme hyvin, tai otamme vastaan mielellämme ehdotuksia tästä jäsenvaltiolta ja muilta. Ja sitten poliittinen ja julkinen tuki. Julkiset kuulemiset aloitettiin jo, juuri sen vuoksi, että voitaisiin nähdä, että mitä sidosryhmät ja muutkin ihmiset haluavat CSSLta. Olemme saaneet vastauksia joitakin ja analysoineet niitä. Nyt kuulemme näitä äh, panoksia ja sen vuoksi pidämme hyvänä tällaisia asioita, kuten Kristiivisin mietintö, koska jotta voitaisiin jotakin ehdotuksia tehdä, jotka saisivat vastakaikua eu niin se on sen kannalta tärkeää. Kiva. Niin, olkaa hyvä. Äh, Kyllä, kiitos ihan täydentääkseni, mitä kollegani sanoi, ja ilman, että nyt lähden ristiriitaisiin poliittisiin julkilausumiin, Tämä ei ollut meidän aikomuksemme ollenkaan. Me todella arvostamme mahdollisuutta olla täällä läsnä, osallistua keskusteluun ja pyrkiä selittämään, mikä on täytäntöönpanon tilanne CCSn osalta ainakin komission silmin. Toivon, että tämä asia on nyt selvä. Täydentäisin myös kollegan puheenvuoroa viittämällä CCS-direktiivin Sanon tämän siksi, että edustaja Chris Davis kysyi aiheesta. Sanottakoon, että kesäkuussa 2001, kun määräaika kului umpeen, hyvin harvat jäsenvaltiot olivat raportoineet direktiivin siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön. Nyt tilanne on merkittävästi parantunut. Ainakin useimmissa jäsenvaltioissa, jotka tukevat CCS, ja ainoastaan yksi jäsenvaltio ei ole kertonut minkäänlaisista toimista komission suuntaan. Me työstämme nyt kertomusta täytäntöönpanosta. Se esitetään neuvostolle ja parlamentille. Katsomme, miten pitkälti lainsäädännön täytäntöönpano on edennyt jäsenvaltioissa. Kiitos. Kiitos. Hm, tarkistusten jättämisen määräaika kolmas kymmenettä. Kolmas kymmenettä määräaika tarkistusten jättämiselle. 4.5. marraskuuta keskustelemme tarkistuksesta ja ehdottaisin vielä kertomaan terveiset komission, että ehkä teidän esimiehenne voisivat osallistua seuraavalla kerralla tähän keskusteluun, kun tarkistuksista päätetään. Ja me toivomme, että mietinnöstä 27.–28. marraskuuta voidaan äänestää ja vuoden 2014 tammi- tai helmikuussa se saadaan täysistuntokäsittelyyn. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. Seuraavan esityslistan kohta kahdeksan. Vittorio Prodin mietintö ympäristössä olevaa muovijätettä koskeva eurooppalainen strategia. Vittorio Prodi, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. ehm, è un argomento che è estremamente importante anche... Kiitos puheenjohtaja Aihe on kovin tärkeä. Sillä on suuria ympäristövaikutuksia muovilla. Siis valtamerissä on niin muovia, että ne ovat mannerten kokoisia. Siellä on miljoonia tonneja, ne keräävät sinne valtameret tätä muovijätettä. Siinä mielessä täytyisi löytää ratkaisu nopeasti. Tässä on todellakin pakkausmuovista kyse. Mitään nimenomaisia määräyksiä ei kuitenkaan muovipakkauksille ole. Pakkausjäte on noin 40 prosenttia muovijätteestä, joka ympäristöön päätyy. Sen vuoksi olen sitä mieltä, että on kovin tärkeää, että tarkistamme direktiiviä Tässä täytyy tehdä ero markkinaspesifien sääntöjen välillä, merkinnät esimerkiksi ja sitten ympäristötoimien välillä, jotka koskevat koko elinkaarta ja ennen kaikkea kirjoitustavoitteita koskevat. tietyt teollisuuden edustajat ovat tietysti huomattuna, että täytyy ottaa huomioon myös taloudelliset näkökohdat. Uuden muovin tuottaminen maksaa 1400 euroa per tonni. Jos voitaisiin valita tämä muovijäte kunnolla lajitella, niin voitaisiin korvata sitten 40 prosenttia tästä alkuperämateriaalista muovin tuotannossa, ja silloin se maksaa vain 900 euroa tonni. Eli tässä mielessä pitäisi saada tavoite aikaan, että saadaan kierrätykseen peruuttuvaa taloutta. Se pitäisi olla tavoite muovin osalta. Että ei anneta tuotteen käydellin kartan läpi hävittämiseen asti, vaan sitten, että voidaan käyttää uudelleen mahdollisimman monia muovituotteita. Ja sen pitää päteä myös muoviin. Se täytyy tietysti organisoida asianmukaisella tavalla. Juuri keräyksen järjestäminen, lajittelu ja myöskin valmistautuminen tähän jätteiden keräämiseen, niin että ne voidaan tehdä ja tarvitaan tietysti myös asianmukaiset merkinnät muoveille niin, että lajittelu tapahtuu tarkemmin ja nopeammin. Mitä tarkemmin voidaan lajitella, sitä enemmän saadaan irti tätä muovijätettä käyttöön. Ja sitä helpompi on sitten käyttää muovia uudelleen. Tämä on se haaste, joka täytyy kohdata miten muovin kierrätystä voidaan tehdä taloudellisessa mielessä houkuttelevammaksi. Ja kierrätyskelpoisen muovin polttaminen pitäisi asettaa rangaistavaksi. Ja tietysti täytyy tehdä parempaa valistustyötä ja tiedotustyöstä näistä ongelmista, koska olemme tietysti riippuvaisia yleisen tuosta asiassa. Valistuskampanjoita ja tiedotuskampanjoita täytyy siis toteuttaa. Lopuksi halusin sanoa vielä seuraava ja ottaa esille. Ainakin italian kieliversiossa on virhe perusteluissa toinen kohta tai rivi. 1,54 miljoonaa Niiden tiedä, miten tässä Italiassa on, mutta ainakin Suomen versiossa puhutaan jo ihmisistä. Muovin kertomus on osoittautunut hyväksi ja siitä, sitä myöden olen sitä mieltä, että asiaa voidaan molemminpuolisesti vahvistaa. Tietysti olen sitten kiitollinen, jos kollegalta tulee puheenvuoroja ja keskustelupanoksia, koska tämä asia kyllä, ongelma voidaan kyllä ratkaista. Kiitos oikein paljon edustaja Proili. Matias Grotte, oletti palavansa ennen kuin lopetatte ne puhitte ehkä lyhyempään kuin joskus toiste. Muutama varjoesittelijä. Ensin EPPn nimissä edustaja Antonescu. Da, mulțumesc și vreau să-i mulțumesc domnului Prodi pentru raportul întocmit. Kiitos. Haluaisin kiittää edustaja Prodia hänen mietinnöstään. Tämä luo todella hyvän pohjan työlle, työllemme. Muovi on potentiaalinen lähde meille. Sitä pitää käyttää paremmin. Se, että tämä materiaali säilyy luonnossa niin pitkään. Se, että kyse on halvasta materiaalista – ja sitä voidaan käyttää niin moniin käyttötarkoituksiin, on luonut myös ongelman juuri jätteiden käsittelyn osalta. Meidän pitäisi kantaa enemmän huolta siitä, miten muovi vaikuttaa ympäristöömme ja terveyteemme. Esittelijä on kommentoinut monia tärkeitä seikkoja. Haluaisin kuitenkin lyhyesti esittää, minkä tyyppisiä tarkistuksia aion itse jättää. Aluksi haluaisin sanoa, että kolme perus lainsäädäntötekstiämme, jätteiden puitedirektiivi esimerkiksi, pakkausjäte ja sähköelektroniikkalaitteen romudirektiivi ovat jääneet ilman kunnallista täytäntöönpanoa. Meidän pitäisi nyt kunnolla arvioida tilannetta, jossa olemme tällä hetkellä. Ei saisi jättää huomiota, että vuonna 2012 komission kertomuksen mukaan ympäristön alan politiikka on sellainen, jolla esiintyy erityisesti ongelmia täytäntöönpanossa. Jätteeseen liittyvien direktiivien parempi täytäntöönpano johtaisi varmasti myöskin siihen, että voitaisiin vähän rajata tätä muovijätteen ongelmaa. Jäsenvaltioiden kesken on suuria eroja muovin käytön osalta ja talouskriisi on johtanut siihen, että monet infrastruktuuri investoinnit ovat pysähtyneet täysin. Siksi pitäisi luoda sitovat tavoitteet, totta kai jos haluamme tavoitteisiin lopulta. Meidän tulisi myös tiedostaa se, että tietyt jäsenvaltiot tarvitsevat siirtymäkausia. Kierrätyksen pitäisi olla tietenkin polttoa tai kaatopaikoille ajamista parempi vaihtoehto, mutta 18 jäsenvaltiossa ollaan hyvin pitkällä nyt siitä, että päästäisiin täytäntöönpanemaan tätä direktiiviä 11 jäsenvaltiossa yli 60 prosenttia jätteestä päätyy kaatopaikalle. Siksi on hyvin tärkeää huolehtia kunnollisista järjestelmistä, jotta voidaan vähentää kaatopaikalle joutuvan muovin määrää. On kunnianhimoinen, mutta meidän pitäisi myöskin kehitellä kierrätysinfrastruktuuria, koska muuten vaarana on se, että muovijätettä viedään EU-alueen ulkopuolelle. Siksi uskoakseni on niin tärkeää, että Euroopan komissio ottaa huomioon sellaiset hankkeet, joilla voidaan rahoittaa kierrätyslaitoksia, jäljenkäsittelylaitoksia. Se olisi niin tärkeää. Kierrätysmarkkinoita tulee nyt todella tukea. Muiden vaihtoehtojen pitäisi vain täydentää tätä, jotta voidaan täysin huolehtia siitä, että jätteen potentiaali tulee käyttöömme. Jätteitä ei pitäisi ainoastaan varastoida, eikä saisi myöskään tukea polttamista. Meidän pitäisi myöskin pohtia sitä, minkälainen infrastruktuuri meillä on Euroopan unionissa, jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä tai päällekkäisiä investointeja. Jos ajatellaan kertakäyttöisiä muovituotteita, niin meidän pitäisi pyrkiä välttämään niiden turhaa käyttöä. se, että vuoteen 2020 mennessä luovutaan muusta kuin biologisesti hajoavasta muovista. Meidän pitäisi antaa teollisuuden alalle mahdollisuus kehittyä biologisesti hajoavan muovin osalta, mutta meidän pitäisi myöskin katsoa hyvin eri tavoin biologisesti hajoavaa materiaalia ja sitä, joka ei biologisesti hajoa, ja meidän pitää saada hyvä merkintäjärjestelmä jotta tässä ei synny epäselvyyksiä. Eurooppalaiset standardit tulisi luoda yleisten testausmenetelmien pohjalta Euroopan tasolle, että tiedetään mikä on mitäkin muovia. Joka tapauksessa tietoa tarvitaan paljon enemmän, paljon yksityiskohtaisempaa tietoa tästä aiheesta. Uskoakseni jo tuotteen suunnittelun vaiheesta lähtien pitäisi ottaa huomioon kierrätystavoite – parempi suunnittelu pakkauksenkin osalta johtaa siihen, että kierrätys on lopuksi yksinkertaisempaa. Anteeksi, jos puhuin liian pitkään. Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorosta. Seuraava puhuja on kollega Gerbrandi varjoesittelijänä. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset Prodille erittäin hyvästä mietintöluonnoksesta tässä on osoitettu sormella oikeita ongelmia ja on asetettu oikeat tavoitteet. Olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että alhainen kierrätetyn muovin määrä, no se on häpeä Euroopalle. Tämä on täysin uskomatonta, koska muovin kierrättäminen kuitenkin on niin helppoa, jos se järjestetään oikealla tavalla. Muistan, kun vierailin kierrätyslaitoksessa, siis muovin kierrätyslaitoksessa Rotterdamissa viime vuonna ja neljä viidestä kierrätyskategoriasta olivat resurssina halvempia kuin raaka-aineet. Eli todellakin tämän muovipakkausjätteen kiertämiselle oli, oli hyvät syyt ja herää kysymys siitä, miksi tätä mallia ei kopioida muualla Euroopassa paljon nopeammin. Tietenkin suurin ongelma on se, että loppujen lopuksi muovi hajoaa veteen ja mereen pääsyy näitä pieniä partikkeleita. Ja jäänteitä näistä löytyy kaikesta, kaikista meren elämistä, eläimistä, ihan tuolta kaukaisimmistakin kolkista. Ja tätä ei voida enää siivota, se on siellä merissä ja siitä täytyy pitää huolta. Mutta olisi vältettävä uusien muovien päätymistä meriin hajoavaksi. Delftin yliopiston nuori opiskelija Hollannissa, hän loi muovia syövän koneen, siis meressä kelluvan muovia syövän koneen. Se löydätte sen Googlesta, se on täysin uskomaton. Se on ehkä yksi ratkaisu merten siivoamiseksi, näiden muovisaarekkeiden hävittämiseksi. Haluaisin esittää komissiolle kysymyksen, koska olemme odottaneet vastausta jo pitkään. Milloin me tulemme puuttumaan Ähm, muovikassi ongelmaan, koska neljännesosassa maailmassa on jo asetettu rajoituksia tai kielletty muovipussien käyttö. Euroopassa on pari maata, jotka ovat tähän ryhtyneet erin hyvin tuloksiin, mutta EU-na me olemme kuitenkin pitkälti jäljessä verrattuna muihin maihin. Mutta nyt on jopa vaarana, se, että ne EU-maat, jotka ovat puuttuneet ongelmaan, heitä jarrutellaan EU-lainsäädännöllä, koska näihin toimiin ei ehkä pystytä ryhtymään lainsäädännön jälkeen. Ja tulokset ovat kuitenkin uskomattomia. Irlannissa 96 prosenttia vähemmän muovipusseja sen jälkeen, kun maksut otettiin käyttöön. Kiinassa kaksi kolmasosaa vähemmän muovipusseja sen jälkeen, kun kielto asetettiin voimaan. Washingtonissa kuukaudessa 22 miljoonasta muovipussista hypättiin kolmeen miljoonaan. Eli nämä tulokset ovat niin uskomattomia, että en ymmärrä, miksi Euroopan unionin komissio on odottanut näin pitkään tehdäkseen ehdotuksen jotta kiellettäisiin. Minun mielestäni muovipussit tulisi kieltää EU-sta. EU-ssa meillä on niin monia muita hyviä vaihtoehtoja, mutta vähintäänkin maksut tai joku muu ehdotus, jota tähän ongelmaan voidaan puuttua. Olen työstänyt asiaa vuosia, järjestänyt seminaareja ja niin edelleen, ja pääasiallinen kysymykseni komissiolle on, milloin me saamme muovipussiongelmaan jonkun ratkaisuehdotuksen? Kiitos paljon. Vihreiden nimissä Margaret Auken. Øh, Tack formand. Øh, lad mig allerførst øh, støtte... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin esittää tukeni herra Gerbrandille. On tarpeen tehdä jotain muovipusseille. On ihan absurdia. Miten voimme selittää, että oma EU-järjestelmä tarjosi hyvän ratkaisun sen sijaan, että tarjotaan hyvää ratkaisua. Se on vaikea nyt selittää valitsijoille, kun vaalit ovat tulossa. Meillä on legitimiteettiongelma, eikä tämä tilanne sitä helpota ollenkaan. Kansalaisten ei ole yhtään helpompi ymmärtää, miksi pitäisi äänestää puolesta ja sitoutua EUhun. Ongelma pitäisi todellakin ratkaista välittömästi. Kiitos Prodille erittäin hyvästä mietinnöstä. Muovi on tärkeä aihe. Arkielämässämme, miten voisimme toimia ilman muovia? En mä oikein voi kuvitella sitä. Mutta myös vaikea ymmärtää, että miten tämä materiaali, joka voitaisiin kierrättää, miksi se menee kaatopaikalle, miksi se on jätettä, miksi sitä ei kierrätetä. Sitä emme voi selittää. 75 prosenttia 2020 mennessä sanotaan, että jätteitä pitäisi vähentää. Se on kovin kunnianhimoinen tavoite. No ei se minun mielestäni ole kunnianhimoinen, se on aika helppo saavuttaa. On muitakin asioita, joita täytyy tarkastella. Sanon tämän tanskalaisena. Olemme todellakin pyromaaneja. Me poltamme kaiken. Meillä on polttolaitoksia. Olemme siinä johtavassa asemassa maailmassa, poltamme kaiken. No, en ole siitä ollenkaan ylpeä. Se on ihan tyhmin tapa hoitaa asia. Tai ehkä toiseksi tyhmin asia listalla. Polttolaitokset ovat tietysti, ne ovat avuksi, mutta näitä pyromaaneja nyt ei voi vakuuttaa siitä, että pitäisi polttaminen lopettaa. Haluaisin kiinnittää huomiona myös myrkyllisiin aineisiin. Niihinkin täytyy keskittyä. Pitää olla asiasta niin avoimia kuin mahdollista. Näin voimme asiaa yrittää hoitaa. Meillä on erilaisia uhkia ympäristölle – resursseillemme, mutta olkaamme, puhukaamme avoimesti siitä. Ehkäpä biojäte voisi ratkaista ongelman. No, ehkä se voisi olla mahdollista, mutta sitäkin täytyy kierrättää. Ei sitä vaan voi päästä luontoon noin vain. Ja jos on totta, että kun siellä merissäkin kelluu virtaa materiaalia, mutta entä sitten puhutaan sitten muovista, kosmetiikkatuotteista, jotka sisältävät muovia. Se pitäisi ottaa sieltä irti ja eroon välittömästi. Oli aika yllätys minulle ja useille, että kun ajatellaan arkipäiväistä hammasta, niin sekin on täynnä muovia. Kyllä sille pitäisi jotain tehdä sille asialle. Kiitos paljon, Judy Curling. Um, again, I apologize for Mrs. Rosbach. Kiitos ja pahoittelen Roa Rosbachin puolesta. Puhun siis hänen nimissään. Olemme iloisia siitä, että jätteen keruu on otettu mukaan ja tarkastellaan muovijätteelle asetettavia tavoitteita. Voidaanko tätä tarkastella erillään muista tuotteista? Se on kysymys sinällään tulisiko esimerkiksi pyrkiä pois kaatopaikoista ja jätteiden polttamisesta. Tästähän laajemmassa jätedirektiivissä on puhuttu. Tämä on meidän mielestämme hyvä asia. Sitten meidän mielestämme on myöskin hyvä, että pyritään rajoittamaan laitonta jätteiden vientiä Euroopasta. Meidän mielestämme meidän tulisi jatkaa taistelua sen puolesta, että jätettä ei pidetä jätteenä, vaan taloudellisena voimalähteenä. Sitten biomuovit. Meidän tulisi saattaa johdonmukaisuutta siihen, miten biomuovit määritellään, koska teknologia kehittyy koko ajan, alalla mennään kovaa vauhtia eteenpäin ja meidän mielestämme tässä on sekaannusta ei ainoastaan kansalaisten keskuudessa sen suhteen, mitä voidaan kierrättää, mitä tulisi kierrättää ja monet ihmiset, joilla on muovikasseja, niin he luulevat tekemänsä ympäristöteon, koska siinä lukee biohajoava, mutta ei ole mitään selkeää käsitystä siitä, mitä se todellisuudessa tarkoittaa eikä ole mitään syvällisempää ymmärrystä siitä, että biomuovitkin loppujen lopuksi päätyvät meriin ja hajoavat siellä ja täten ovat luonnolle haitta, haitallisia. Eli meidän mielestämme tämä on sellainen osa-alue, jota, johon tulisi kiinnittää huomiota. Tulemme jättämään tarkistuksia tästä. Ja sitten Roa Rospa haluaisi vielä kiittää esittelyä mietinnöstä, ja hän oikein mielellään tekee yhteistyötä tässä asiassa kanssamme. Vielen Dank. Kiitos paljon. Näin saimme käytyä varjoesittelijät. Meillä ei ole paljon puheaikaa. Lorenz, Jolainen, Bonanini, kollega Susa, Jera, Klaas Okoni ja Jutta Hauku, nohtuiko joku? Ilmeisesti ei. Pyydän nyt, että rajoitatte puheaikanne minuuttiin, jos on mahdollista, Karl-Heinz Florenz. Ja eine minuutti. No minuutti ei ole kovin pitkä puheaika. Mutta ensin kiittelisin esittelijää, joka on todella hienosti esittänyt tällaisia tavoitteita, joista voidaan vain haaveilla. Mutta ihan oikeassahan on. Viime kuukausina on käyty keskustelua resursseista. Kaikki sanomme, että meidän täytyy, täytyy ja täytyy, ja nyt me voimme. Ja nyt meidän todella täytyy ajaa tätä asiaa. Näin pääsen vanhaan kollegan, siis ei vanhaan, vaan pitkäaikaisen kollegan, joka muutama vuosi sitten jo valitteli sitä, että hierarkia jätehuollossa on hoidettu väärin. Dagmar olet ihan oikeassa. Tämä hierarkia oli ehkä aikoinaan oikea, mutta nyt todella väärä. Sitä pitää muuttaa. Jopa omassa maassani, jossa kierrätetään melko paljon, niin oikeastaan ei kierrätetä, vaan kerätään kierrättämisen valossa ikään ja, kun, ja kuitenkin lopulta poltetaan kaikki. Ja todella, kun tanskalainen kollega sanoi, että tämä on ehkä toiseksi huonoin ratkaisu. Meidän täytyy rohkeasti nyt jotenkin kirjata se, mitä tässä vaaditaan. Ja sitten meidän pitää todella työstää nyt kansalaisten tiedostamista. Tämä ei ole mitään vihreää unelmointia, vaan kyse siitä, miten on huolehdittava siitä, että raaka-aineita jää myös tuleville sukupolville. Innovaatioita voidaan kehitellä. Tällä lailla ei oikein ole mitään kunnon innovaatiota. Jos ajatellaan Saksassa esimerkiksi, että kaikki kierrät, käytetään ikään kuin, mutta sitten poltetaan lopulta. Ei kukaan yrittäjä sitten satsaa muutamaa viljoonaa, jotta saadaan kierrätysjärjestelmät toimimaan niin, että nämä jätteet vielä käytetään tehokkaasti hyväksi, vaan kaikki lopulta poltetaan, ja siinä ole silloin järkeä, että tätä on nyt muutettava. Toive, että keskipitkällä aikavälillä päästään eroon jostain muovi asioista, muovilaaduista, niin no minä olen niin monta kertaa yrittänyt kieltää lapsilta jotain, niin se ei kerta kaikkiaan onnistu. Meidän pitää pyrkiä siihen, että stigmatisoidaan tällaisen muoven käyttöä. Ai puheenjohtaja, huomaan, että te dominoja nostan Berliinissä, vaan myös täällä. Päätän puheenvuoroni, kiitos. Doch stark, das nicht Berlin und in Brüssel dominiert. Toivomme tietysti, että, että pelkästään te dominoi Brysselissä pelinsä, vaan myös me. No nyt on hyvä, että otetaan nyt tämä ympäristöongelma ennen Euroopan vaaleja esityslistalle. Se on teema, joka koskettaa ihmisiä kaikissa maissa. Toisaalta muovi on kovin käytännöllistä käyttää. Toisaalta se on ympäristöongelma, jos se heitetään pois ja päätyy ympäristöön, luontoon ja lopulta meriin. Ja Tätä aihetta täytyy käsitellä oikealla tavalla ja Vittorio Prodi mielestäni on tehnyt oikein hyviä ehdotuksia. Muovilla täytyy olla hinta. Usein se on ollut ilmaista ja sen vuoksi se onkin sitten heitetty pois. Kun sillä on hinta, sitten sillä on arvo ja sitten se annetaan takaisin, sitä kerätään, otetaan talteen muovin lajittelua täytyy tutkia niin, että sieltä ongelmalliset myrkylliset aineet saadaan pois, joiden, joita voidaan vähentää ja saada sitten luonnosta ja markkinoilta pois. Täytyy asettaa korkeat kierrätystavoitteet. Näköinen tavoite on kunnianhimoinen, mutta se voidaan saavuttaa, koska meillä on jo parhaita käytäntöjä, joissa e tässä on maita, on kuntia, jota, jotka ilman muuta sen täyttävät ilman ongelmia Se muuallakin. sitten kun tuli sana kunnat esiin, paikallistaso voi tehdä paljon. Mietinnössäkin puhutaan, sillä on vastuu, eli paikan päällä kentällä kunnallispolitiikkojen kanssa tässä asiassa voidaan paljon saavuttaa väestön kanssa yhteistyössä. Sitten tietysti sykörinä pohjalla viennin kontrollointi ei voi olla niin, että siirretään ongelmat muille mantareille se täytyy päästä materiaalikiertoon Euroopassa takaisin. Resurssitehokkuus on lippulaivahanke 2020 strategiassa ja tässä mielessä se täytyy toteuttaa. Kiitos. Vielen Dank. Paljon kiitoksia Lainen. Seuraavana kollega Bonanini. Grazie Presidente, concordando in pieno con tutte le tematiche che l'onore... Kiitos puheenjohtaja. Olen aivan samaa mieltä edustaja Frodin kanssa tässä, mutta haluaisin viitata tuohon määräaikaan kohdassa 5 2020 määräaikana mietintö luonnoksessa. On, on puhuttu esimerkiksi kansallispuistoista ja muista tämän tyyppisistä alueista. Näitä alueita on suojeltu huolestuttava aivan erityisesti, koska ne ovat erityisen haavoittuvaisia alueita. Jos katsotaan nyt tätä tilannetta, niin me emme toimien kautta suojele ainoastaan ympäristöä, vain voimme ajatella, että tässä voidaan hallinnoida – vähän tehokkaammin kuin aikaisemmin. Toivoisin, että kaikissa jäsenvaltioissa voitaisiin tehokkaammin puuttua muovipullojen kuljettamiseen. Usein niitä kuljetetaan sellaisessa lämpötilassa, että muovista irtoaineita, joista on haittaa kansanterveydelle. Voitaisiinko toteuttaa pilottihanke, jonka kautta voitaisiin huolehtia sopivasta valvonnasta. Eurooppalainen tarkkailukeskus olisi tässä paikoillaan. Näin yleisemmin voitaisiin huolehtia tämän täytäntöönpanosta vuoteen 2020. Kiitos. Kiitos. Kollega Susa, minuutti pyydän. Činjenica je da su sežne posljedice za budućnost vezane za ovu strategiju. Kiitos puheenjohtaja. Tämän strategian äh, seuraukset ovat hyvin pitkäkantoisia. Haluaisin kiittää esittelijä mietinnöstä. Me olemme puhuneet siitä, että kansalaisten tietoisuuden tasoa täytyisi lisätä. Ja minun mielestäni tässä täytyisi puhua eniten nuorista, koska nuorten täytyy viedä tätä eteenpäin, koska tässä on kysymys heidän tulevaisuuden yhteiskunnastaan. Heidän tietoisuutensa muovin riskeistä tulisi, sitä tulisi kasvattaa. Olen samaa mieltä siitä, että direktiiviä tulisi tarkistaa. Direktiivi on siis olemassa, mutta sitä ei täytäntöönpanna samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa osittain liittyen taloudellisen edistyksellisyyden erilaisuuteen jäsenvaltiosta toiseen polttaminen, siitä tulisi, se tulisi estää tai siitä tulisi ainakin rangaista ja kansalaisia tulisi kouluttaa silloin, kun puhutaan jätteiden lajittelusta. Tämä on suurin ongelma. Jätteiden ei tulisi päätyä kaatopaikoille, vaan meidän tulisi paikuttaa, painostaa kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. käyttöä. Merijätteet haasteet kiinnostavat minua aivan erityisesti. Olen itse kotoisin Dubrovnikista, Kroatiasta, siis rannikolta, ja suurin ongelma meillä päin liittyvät muovipusseihin ja muovipulloihin, joita merestä löytyy meillä on nyt tuhannen kilometrin raja Euroopan unin kanssa ja meidän olisi olla, tulisi olla tietoisia niiden maiden kehityksestä, jotka ovat EUn ulkopuolella. Meriyleissopimus ei riitä, sitä ei täytäntöönpanna riittävästi. Meidän tulisi valvoa jätteiden määrää ja sitä, miten sitä eri satamissa käsitellään. So, als nächstes spricht Seuraavana edustaja Lutseva. Pyydän puhumaan minuutissa. Muuten tämä on kovin hankalaa, kun komissio haluaa vielä käyttää puheenvuoron ja esittelijä myös. Haluan vastata esitettyihin kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja. Tuen tätä mietintöä. Ja on kovin hyödyllistä, että meillä on tämä mietintö ja käydä tämä keskustelu. Lähtökohta ja Tiedot ovat huolta herättäviä, kun ajatellaan muovijätettä. Tässä on kaksi ristiriitaista tendenssiä. Toisaalta on yhä enemmän muovijätettä pakkauksista, ja usein niitä käytetään vain kerran. Ja juuri tämä muovijätteen määrä kasvaa koko ajan. Siitä tulee mieleen, että nyt on sitten korkea aika saada aikaan tasapaino pakkausasiassa. Täytyy harkita, että missä tuotteissa on hyötyä näistä pakkauksista, mutta ongelmalla on syvempi ulottuvuus ja se liittyy sitten muovin tuottamiseen. Se täytyy myös selvittää ja nämä ongelmat täytyy ratkaista jotta tulisi ylipäänsä enemmän, vähemmän jätettä, koko ajan vähemmän. Also, plastik ist nicht... Niin, kiitos paljon. Muovista ei ole ainoastaan haittaa, kuten komissio vihreässä kirjassa esittää. Ja muovin käytön lisääntyminen liittyy myöskin siihen, miten BKT kehittyy, elämänlaatu kehittyy. Kolme seikkaa. Välttäminen – mahdollisuuksien mukaan on ensinnäkin tärkeä kuluttajat otettakoon mukaan tähän vastuun kantamiseen ei muovipusseja ilmaiseksi. Ja sitten uudelleen käyttö. Kaiken ei tarvitse olla uutta esimerkiksi, kun ostaa uuden kännykön, eli uudelleen käyttöä. Ja sitten biologisesti hajoavat muovit, niitä pitää selittää. Bio ei ole aina hyvä asia, sekin on tässä selitettävä – tässä on paljon epätietoisuutta. Ja sitten vielä haluaisin kovasti kiittää esittelijä Prodia, että kohtana yksi on otettu esiin olemassa oleva lainsäädäntö, jonka huolehtimisesta jo, josta on huolehdittava nyt paljon paremmin kuin aikaisemmin. Kiitos oikein paljon, seuraava puhuja. Merci, monsieur le président. Euh, félicitations. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut esittelijä Proodille laadun, mietinnön laadusta. Useampikin asia on tärkeää, että me rakennamme eurooppalaista strategiaa, jotta saamme juridiset eurooppalaiset puitteet jätteille. Mutta meidän on myöskin mietittävä kaikkea sitä, mitä tavaroiden ennaltaohjelmoituun käytöstä poistamiseen liittyy. Meidän olisi vahvistettava juridisia mahdollisuuksia silloin, kun halutaan erottaa kompostoitavat jätteet jätteet ja teknisesti biohajoavat jätteet. Sitten merijätteistä kollegani Sveitsistä tästä jo puhui ja olisi tärkeää miettiä tätä ulottuvuutta, kun mietitään lähdettä. Silloin kun me mietimme merten jätteitä, niin meidän tulisi miettiä, mistä nämä jätteet meriin päätyvät. Esimerkiksi Välimeren suhteen neljä vuotta sitten vierailin Marokossa ja huomasin, että muovien käyttö siellä on katastrofaalisella tasolla ja me kuitenkin kärsimme Marokon käyttämien muovien seurauksista. Ja, vielen dank. Ähm, ich muss... Kiitos kovasti ei tarvitse kehua Vittorion mietintöhän tietää sen itsekin, että hyvä on. Ja ei tämä mitään vihreää unelmointia ole todellakaan, vaan ihan punaista realismia. Tietysti olemme äh, kaatopaikalle laittamisen kielon puolesta ja tietysti mekaanisen kirjoituksen puolesta, mutta varoitan jo nyt siitä, että sanotaan yksinkertaisesti, että kaikki energiaa käyttöä enää voi olla. Niin kauan kun vaihtoehtoja ei ole rakennettu, niin tällaisia asioita pitäisi vaatia, koska se sitten johtaa vain väärinkäytöksiin. Toiseksi Tietysti muovilla täytyy olla hintansa kuluttajalle. Voisi hyvin kuvitella, että Euroopan laajuinen tällainen pantti- ja takaisinottojärjestelmä voidaan järjestää, mukaan lukien myös pakkaukset. Ja ihan selvä. Olemme sen puolesta, että on tiukat kierrätystavoitteet, sitä voi täysin tukea. Mutta täytyy olla myös menekkiä tälle toissijaiselle äh, sekundääriraaka-aineelle. Ja sitten kun tehtiin tätä elektroniikkajätedirektiiviä, ollaan siinä samassa asiassa. Eli tuotesuunnitteluun täytyy panostaa. Ne muovituotteet, jotka meillä on, jotka helpottavat elävää, ne täytyy suunnitella kierrätettäviksi. Ja siinä oli täysin sitä mieltä, että täytyy jälleen yrittää sitä, että kun ajatellaan kierrätettävyyden kustannuksia, siihen täytyy pystyä vaikuttamaan. Tietysti käytettyjen laitteiden direktiivistä ei ole saatu läpi, mutta se tarkoittaa, että se pitäisi jälleen yrittää. Für die eine Minute. Und Kiitos paljon minullekin. Tai nyt antaisin komission edustajalle puheenvuoron, olkaa hyvä. Yeah, thank you very much. Uh, <clears throat> I guess I... Uh, um- Kiitos oikein paljon. Minullakin taitaa olla minuutti puheaikaa, voinkin puhua ihan lyhyesti, olen siinä mukavassa tilanteessa, että sai seurata hyvin vilkasta keskustelua aiheesta, joka ei ole kiistanalainen komission ja Euroopan parlamentin välillä. Vihreä kirja oli kuulemisen kohteena. Me olemme saaneet alueiden komitean kannan, talous- ja sosiaalikomitea myöskin ottaa kantaa. Tämä aihe kiinnostaa ministeriöitä jäsenvaltioissa, jos arvioidaan noin 270 vastausta, niin niitä on analysoitu. Ja analyysi on melkein lopussa huomisessa seminaarissa, jonka edustaja Prodi järjestää Euroopan parlamentissa. Voimme hyvin lyhyesti ja alustavasti kertoa näistä tuloksista. En voi tätä kertomusta nyt teille antaa, mutta nämä hankalat kysymykset, jotka tulivat täällä esiin, on esitetty vihreässä kirjassa, nämä ongelmat on ymmärretty ja pitkälti useimmat teollisuuden sidosryhmät tukevat näitä kantoja. Minun on sanottava, että en aluksi uskonut siihen, että niin radikaalisti oltaisiin valmiita tukemaan tätä vihreää kirjaa, joka on hyvin kunnianhimoista työtä komission puolelta. Mutta rohkeita meidän pitääkin tässä olla ja tarvitsemme tukea ja meidän täytyy tässä todella nyt jotain saada aikaan. Kiitos paljon. Paljon kiitoksia, mukavaa kuultavaa. Lopuksi esittelee Vittorio Prodi, olkaa hyvä. Io devo ringraziare tutti quelli che sono intervenuti perché è stato veramente una... Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Tämä keskustelu on ollut hyvin mielenkiintoista keskustelua ja haluaisin myöskin kiittää avustajiani. Me tulemme kirjaamaan kaikki nämä teidän huomionne. Haluaisin selittää, miksi tiettyjä asioita on sanottu. Ensinnäkin biomuovit, ne kuuluvat biomassaan. Toisin sanoen ne eivät sinällään ole parempia kuin muut, mutta niihin liittyy kuitenkin joitakin etuja. Sitten kun puhutaan jätteiden käsittelystä, olisi hyvä tehdä ero biohajoavan muovin välillä ja biokompostoituvan muovon, muovin välillä, koska yhtäältä on toi tuote, joka on biohajoava ja tulee biomassasta – ja sitten meillä on kertakäyttöiset muovipussit, joita voidaan käyttää esimerkiksi elintarvikejätteen keräämiseen kaupungeissa. Ja sitten meillä on oksomuovit. Tässä on kysymys muovin tuotantoprosessista, jossa tuhotaan muovin mikroskooppinen rakenne mutta se ei kuitenkaan muuta muovin molekyylirakennetta. Tämä on paljon vaarallisempi tuote, koska tässä on kysymys hyvin pienistä partikkeleista, jotka päätyvät loppujen lopuksi kaloihin, eläimiin ja haitat ovat vielä suurempia kuin esimerkiksi mikroskooppisen muovin kohdalla. Minä siis olen sitä mieltä, että me voisimme mennä pidemmälle kuin se, että sanomme vain, että emme halua enää tällaista resurssijätettä, mutta on totta, että ne, jotka luovat jätettä ja jotka käsittelevät jätettä, voivat hyötyä tästä toiminnasta. Toisin sanoen käyttäjän on ymmärrettävä, että tätä jätettä täytyy käsitellä loogisella tavalla, ikään kuin se olisi resurssi. Sen täytyy heijastua myöskin kaikkien toimintojen hintoihin. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tässä asiassa ovat seuraavat. Iso-Britannian hallitus on asettanut viitearvon muovipussien keräämiselle. Se on 2017, siis 72 prosenttia tulisi kierrättää tuolloin. Eli meidän täytyy pystyä vähintään samaan. Meidän täytyy asettaa 80 prosentin tavoite vuodelle 2020. Me tulemme ottamaan huomioon kollegojen ehdotukset, kun työstämme tätä asiaa. Ja toivon, että me voimme teidän avullanne voimme parantaa tätä asiakirjaa entisestään. Kiitos paljon Vittorio Prodi ja kaikki, jotka osallistuvat keskusteluun. Kiitos myös komissiolle. Tämä on tärkeä mietintö. Hyvin tärkeää on ehkä tässä voidaan myöntää, että virheitä on ehkä tehty näiden hierarkian osalta. Tulen itsekin rannikolta ja kun katson – siellä, miten paljon kalastajat kohtaavat siellä jätettä meressä, niin tämä on kyllä hyvin merkittävä asia. Meidän on puututtava tähän ja olemme hyvällä tiellä. Tarkistuksista keskustellaan 25.–26. päivä syyskuuta määräaika. Ja tänään keskusteltiin 4. lokakuuta on tarkistusten jättämisen määräaika. 5 marraskuuta äänestetään ja luultavasti täysistuntokäsittely on joulukuussa. Yksi huomio kaikista mietinnöistä yleisesti ottaen tulevaisuudessa. Turkkien tehtävä ei kyllä helpotu, jos aivan valtavan nopeasti luetaan nämä tekstit. Täällä ehkä tekstit voitaisiin jättää sivuun ja puhua ihan vapaasti. Se helpottaisi täällä kokouksen kun Lähetämme tämän viestin, jotta keskustelusta tulisi vähän eläväisempää myös, ettei täällä lueta tekstiä, nehän niin voitaisiin laittaa pöytäkirjoihin muuten suoraan. Näin jatketaan esityslistan kohdasta kuusi. Mehän lykkäsimme sen käsittelyä. Kyse on vastustamisesta artiklan 88 toisen kohdan nojalla aiheena ihmisravinnoksi – tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallinen valvonta. Linda McEwen ja Dagmar Beren, Bert Stars ja Satu Hassi ovat esittäneet tätä asiaa. Linda McEwen johdattelee aiheeseen. Briefly why I am concerned. lyhyeksi, miksi minua huolestuttaa tämä komitologia-menettely. Mitä tässä ehdotetaan? On, että teurastamoissa siirrytään pois järjestelmässä, jossa tarkastajat pystyvät käsittelemään sianruhon. Ne tekevät viillon etsiäkseen paiseita. Ja nyt ehdotetaan, että tästä siirrytään pois, että, että näitä viltoja voidaan tehdä, että päästään etsimään paiseita. He siteeraavat EFSAn tutkimusta eläinten terveydestä teurastamoille ja he sanovat, että EFSA sanoo, että kun tutkijat koskettavat eläimiä ja tekevät viillon, niin se voi vaikuttaa tähän elintarvikeketjuun. Mitä komissio ei kuitenkaan sano, että mitä muuta EFSA-tutkimus sanoo. EFSA-tutkimuksessa sanotaan myös, että paras tapa pysäyttää tulehdus on poistaa eläimeltä pää ennen kuin se menee tähän ruoantuotantoketjuun. Ja se pitäisi laittaa erilliseen muovipussiin. Ei myöskään sanota, että muut operatiiviset asiat teurastamoilla, siis että muut teurastamot työntekijät myöskin voivat levittää tulehdusta ja työstävät elämiä. Teillä on kovin huolissani, että komissio ehdottaa tointa, että mennään vain silmämääräisiin tarkistuksiin, eikä tätä huomioon koko pakettia, mitä EFSA-tutkimus sanoo, otetaan siitä sillä vain yksi osa. Ja olen tässä skeptinen siitä, että miksi he tätä ehdottavat jo nyt. Olen skeptinen sen suhteen, että miksi he ehdottavat komitologiamenettelyä, johon lähdettäisiin 17. heinäkuuta tai johon on lähdetty silloin, ja sitten vain 5. syyskuuta mennessä pitäisi vastustaa. Miksi tämä pitäisi olla, kun tämä on jo alkanut, ja sitten tämä äh, vastannuspäivämäärä on kaksi päivää kesätauon jälkeen, miksi se pitää olla nyt, kun itse asiassa on uusi laki tulossa käsittelyyn pöydälle kokonaista lihatarkistuksista, tarkastuksista, joista ollaan ollut tämmöisessä keskustelussa juuri nyt. Miksi ei voida odottaa, että asia voidaan tarkastella siinä asiayhteydessä, milloin että kirjoitetaan se läpi nyt? Olen myös huolestunut siitä, kun olen puhunut lihatarkastajien kanssa. Ja meidän täytyy ymmärtää, että sikaruhien päät päätyvät ruokaketjuun. Eli jos nämä, jos nämä menevät linjaa pitkin nämä sijat teurastamista eikä paiseiden tarkasteta, niin sitten ne menevät tähän leikkauslaitoksiin, paloittelulaitoksiin. Haluan komission selvittävän, että miten estetään se, että poikkeavuudet, muut poikkeavuudet ja paiset päätyisivät elintarvikeketjuun. Onko komission mielestä hyväksyttävää, että paiseet ja muut poikkeavuudet laitetaan näihin makkaroihimme? Tämän yleisikin haluaa varmaan ymmärtää, koska ei EFSA sanoo, että näin tapaisi, jos ei tätä, jos ei huomiota tätä pääniirryttämistä. Haluan, että komissio selittää tämän minulle. Ja miksi he ovat lait, he eivät voi käsitellä tätä asiaa, jos he ovat tässä yleisuudelleenarvioinnissa direktiivisessä rennessä, millä se on tarkoittanut. Meidän pitäisi parlamentissa oppia siitä, mitä on tapahtumassa 2006 sovimme parlamentissa suurista muutoksista siihen tapaan, jolla lihatarkastuksia tehdään. Jotkut näistä toimista ovat toimia, jotka olivat skandaalin pohjalla, joka koski hevosenlihaa. Paloittelulaitokset, joissa näitä sijanpäitä nyt tutkitaan, ei tutkita niin kuin aiemmin ennen vuotta 2006 säännöllisellä perustalla, vain joka puolivuosittain ilmoitetussa tarkistuksessa esimerkiksi samassa masinia. tässä on sitten paloittelulaitoksen teurastamon välillä on ero, joka missä täytyy se ymmärtää ja selittää meille. Tietysti sanotaan, hallitukset sanovat, että tämä on hyvä asia, jotkut hallituksen virastot sanovat näin, eli tarvikejärjestöt, mutta ne ovat samoja ihmisiä, jotka itse asiassa 2006 saivat läpi tämän radikaalin reformin ja halusivat, että menemme vielä vuonna 2006. Haluttiin riippumattomista lihatarkoituksista päästä eroon kokonaan, ja itse asiassa pelkään vähän, että mitä tässä nähdään, on jälleen askel samojen ihmisten toimesta komissionkin sisällä siihen, että itse asiassa heikennetään riippumatonta elintarviketarkastusta. tarkastusta koko tässä lihanjalostusteollisuudessa. Ja enemmän olisi itsesääntelyä aloitettaisiin yrityksiin. Hevosen lihaskandaali osoitti, että itsesääntely on epäonnistunut, että meidän täytyy tarkastella näitä asioita uudelleen. Ja sen vuoksi pitäisin parempana, että vastustamme tänään. Tarkastelemme asiaa kylmäverisesti. Ja kun koko tarkastusjärjestelmä uudistetaan, niin tarkastelemme siellä siinä yhteydessä. Ja ellei sitten tietysti komissio voi vakuuttaa minut, että paisit ja muut poikkeavuudet eivät päädy valintavikeketjuun, mutta jos ei näin tapahdu, niin ei väestö tätä hyväksy. Vastustamisella on tukea eurooppalaisella eläinlääkärijärjestössä, kuluttajärjestöjen keskuudessa ja myöskin eläinterveysjärjestöjen keskuudessa. Itse asiassa he sanovat, että tarkastukset, riippumattomat tarkastukset eläimille terroristimailla ovat indikaattori oikeastaan niiden yleisestä terveydestä ja indikaatio ongelma, mahdollisista ongelmista tiloilla ennen kuin päätyvät terroristamaan hiilta. Minulla on tässä huolenaiheita nyt todellakin ja toivottavasti nyt kuunnellaan, mitä komissiolla on sanottavaa. Wir müssen bisschen die Zeit im Auge behalten. Kiitos paljon. Pidetään kelloakin silmällä seuraavana Dilemans. Thank you, Chair. Um, from the, the numbers of, of... Kiitos puheenjohtaja olen ollut yhteyksissä eri tahoihin tämän kysymyksen tiimoilta ja tässä on tärkeä kysymys. Käsittääkseni tämä on vakava elintarviketurvallisuuteen ja laatuun liittyvä kysymys. Minuakin huolestuttaa se, että EFSAn suosituksia ei ole täytäntöönpantu ja kysymyksiä tulee esiin siitä, miksi ainoastaan yhtä tointa on täytäntöönpantu. Kun tätä katsotaan, meidän tulee muistaa, että – puhutaan erilaisista asioista, kuten suurista teurastamoista. Meisissä on kolme suurta teurastamaa ja siellä puhutaan sadoista tarkastetuista eläimistä. Pienemmässä mittakaavassa silmämääräinen tarkastus ehkä onnistuu, suuremmassa mittakaavassa se ei onnistu. Riippumaton lihantarkastus on ollut tärkeä elintarviketurvallisuuden laadun osalta. Sitä on suojeltava. Minulle ei ole myöskään selvää, kun katson kaikkia kertomuksia, että ainoastaan silmämääräinen tarkastus voisi vähentää ristiin saastumisen, niin kuin täällä on esitetty. EFSAn tekstissä sanotaan, että se voisi johtaa siihen, että kaikkia tapauksia ei löydetä. Ja brittiviranomaisen puolelta sanotaan, että perinteiset menetelmät ovat tehokkaampia, vaikka tämä ei olekaan merkittävä tilastollisesti, mutta joka tapauksessa tämä ei selkeä kysymys minun mielestäni. Huolta on totta kai paisesta ja muista laatukysymyksistä, siitä mitä päättyy elintarvikeketjuun, joten kaikista näistä syistä minä olen allekirjoittanut tämän vastustamisehdotuksen, jotta voisimme käydä kattavan keskustelun siitä, tai tästä aiheesta, joka on niin tärkeä kuluttajille ja elintarvikkeiden tuottajille. Se olisi pitänyt ottaa virallisten tarkastusten lainsäädäntöyhteydessä esiin. Silloin olisi voitu käydä avointa keskustelua tästä aiheesta. Silloin olisi voitu antaa meille kaikki vakuuttelut, jotka ovat meille tarpeen. Nyt pyytäisin, että kollegat tukevat tätä vastustamista. Kiitos. Kiitos. Pyytäisin, että kaikki puhuvat lyhyesti. Dagmar Berenton tästä tunnettu. Many, many, um, things have been... Yritän ainakin, koska Linda sanoi ja Silkin moni, monia asioita. Ihan suoraan sanottuna en tiedä, mitä tässä tapahtuu, ja täytyy sanoa, että olen pettynyt myöskin menettelytapaan. En ole sitä mieltä, että Bernard Jukun yritettävät harhauttaa parlamenttia tarkoituksella. Mutta kun otetaan huomioon tämä kesätauko ja kun laskette päiviä ja viikkoja, niin tiedätte, että aika hylkäämiselle ja sitä päättämiselle on syyskuun alku. Se ei ole reilu tapa toimia ja teidän pitäisi sitä ajatella. Se ei aiheuta luottamusta siihen, mitä teette. No, yleensä luotan siihen, mitä teette. Van Dijkin kanssa kulin pitkä tie ja hänen luotin ihan täysin. Ja se minua tässä yllättääkin. Se yllättää minua niin paljon, että esityt jotain sellaista, joka heikentää elintarvikeketjun turvallisuutta. Jos todellakin pystytti kertomaan meille, että heidän pitäisi keskittää eläimiä, koska silloin voi tulla kontaminaatio. Niin samaan aikaan sanotte, että eläimet ovat saaneet tartunnan tai saastuneet ja ajattelee, että niin on. Ja sen vuoksi ei pitäisi koskettaa, mutta sitten eläimille tapahtuu, ne menevät elintarvikeketjuun. Kuka ne ottaa pois, jos elintarviketarkastaja ja leikkaamo, teurastamo, eläinlääkärit voi koskea? No nyt tässä puhutaan rahasta, kaikki sen tietävät. Tässä puhutaan rahasta. Miten paljon aikaa eläinlääkärillä laitoksessa on aikaa tutkia riippuvaa eläintä. Onko se minuutti, 45 sekuntia, kaksi sekuntia. Se maksaa rahaa. Ja tietysti eläinlääkäri laskuttaa se valtio tavasti tämän muutoksen puolelle. Tiedämme sen ja voisin kuvitella ne paineet, joita jäsenvaltiot, jäsenvaltioille tulee näin pysyviin kovitoihin. Toivoisin, että vastustatte tuota painetta. Ja sitten sisällöstä yksi kysymys, koska on monia asioita. Miksi olette kuten menusta ravintolassa yhtä EFSAn suosittamaa mutta ette toisia, jossa EFSA suosittaa, että olisi hyvä idea ottaa pää pois. PSS olemme tottuneet siihen, että, että selkä, ydin ja pää ovat ne saastunnan paikat useimmissa. Miksi ette ota sitä huomioon? Meillä on lainsäädäntöä, elintarvikehygienistä ja tarkastuksista vireillä. Siellä sitä pitäisi käsitellä. Herra Schnellhardt ja Paulsin ja muut eh, lihatarkastuksista ja elintarvikehygienistä, jos ei lainsäädäntöä siis kun teidän lainsäädäntöistä ei ole vielä saatettu loppuun, he olisivat menettäneet hermosta, menette komiteologian ja asetette jo ennakkotapauksia. Mikä tapa tämä on? Miksi että voi odottaa, että asianmukainen lainsäädäntö tulee voimaan? Ei pitäisi mielestäni hyväksyä tätä ei pitäisi antaa termille kommentoida millään muotoa. Kiitos paljon tästä minuutista. Jos jokainen puhuisi noin pitkään, niin olisimme kolmelta valmiita juuri ennen äänestyksiä. Jatketaan. Satu Hassi ensin ja sitten Bart taas. Thank you very much. Uh, Dagmar Kiitos. Dagmar juuri sanoi yhden asian, josta minäkin halusin puhua. Menettelytapakysymys miksi komitologiapäätös tehtiin, kun peruslainsäädäntö on parlamentin käsittelyssä. Pahoin pelkään, että jos tämä ehdotus menee läpi ja komitologia ehdotus menee läpi, niin silloin tulee uusia elintarvikeskandaaleja ja me emme tätä tarvitse todellakaan. Olen kuullut äh, argumentteja siitä, että eläimiin ei saa koskea, jotta ristisaastumista ei tar- tapahdu, mutta Iso-Britannian elintarvikeviranomainen julkisti tänä vuonna äh, tutkimuksen, jossa verrattiin äh, näitä perinteisiä keinoja ja silmämääräisiä tarkastuksia ja todettiin, että koskeminen ei lisännyt ristisaastumisia, mutta huomaamatta jääneet saastumistapaukset kasvoivat. Eli kolmas osa saastumistapauksista jäi huomaamatta silmämääräisillä tarkastuksilla. Ja pahoin pelkään, että Ison-Britannian järjestelmä ei ole pahin jäsenvaltioiden keskuudessa. Eli voin helposti kuvitella, että teurastamot haluavat tästä prosessista nopean ja ne haluavat vähentää kustannuksia, mutta meidän on ajateltava kuluttajien terveyttä ja luottamusta eh, elintarvikeketjuun. Für vier Sekunden jetzt Bart Stars. Neljä sekuntia Bart Stas. Niin. 30 sekuntia puheenjohtaja. Pyydän kaikki on sanottu. Keskeisin kysymys komissiolle on se, miksi halutaan nyt tehdä tällainen ehdotus, kun on tarkoitus uudelleen käsitellä lihatarkastuksia keskustelut on aloitettu. Miksi nyt komiteologiamenettelyn kautta pyritään tätä esittämään? Kaikki muu on sanottu, voin pysyä puheajassa. Haluan vain pyytää kollegoilta tukea. Kiitos. Kiitos. Nyt muut puhujat, jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä kysymystä. Elhard, Karl Schlüter, Chris Davis, Sophie Okuni. Habe ich jemanden vergessen? Unohdinko jonkun? Ei. Minuutti. Pyydän. Schöte Ries. Oui, je ne parle pas en mon nom propre. En puhu omissa nimissäni, vaan Corinne Lepagin nimissä. Hän on ollut varjoesittelijänä liberaalidemokraateissa. Hänen täytyy poistua kokouksesta, eli tuon hänen mielipiteensä liittyen tähän komission ehdotukseen, jossa halutaan rajoittaa postmortem-tarkistuksia ja siirtyä silmämääräisiin tarkastuksiin ja sanottu, että tässä vähennettäisiin ristisaastutuksia, jotka johtuvat viiloista. Corinne Lepage ei ole samaa mieltä, koska jos halutaan vähentää ristisaastumisia, niin ammattiliittojen mukaan, jotka siis vastaavat virallisista tarkastuksista, silloin saatetaan lisätä muiden saastumisten mahdollisuutta. Eli me emme voi hyväksyä sitä, että virkaeläinlääkärien suorittamia tarkastuksia vähennetään. Meillä on ollut riittävästi elintarvikeskandaaleja ja viimeisimpänä hevoslihaskandaali. Se nakersi kuluttajien luottamusta äh, hän periaatteessa tukee komitologiamenettelyä, mutta hän haluaisi kuitenkin kuulla komission vastaukset äh, koska tässä on esitetty suuria kysymyksiä perustaan liittyen. Kiitos, Chairman, um, I don't... Kiitos puheenjohtaja. En tue kieltämistä. Ja yhteys, joka on esitetty tähän niin kutsuttu hevosenlihaskandaaliin näihin toimiin, se on täysin harhaanjohtava. Oli lihaskandaaleja, tässä valiokunnassa on keskusteltu aika usein niistä ja ne, jotka meistä ovat varjoesittelijöinä, De Langen mietinnössä keskustelimme siitä, lihaskandaali on petosasia. Se on ihan tahallista pet- pettämistä. Jos nyt tosissaan sanotte, että tämä toimi johtaa siihen, että on tätä tahallista huijaamista, eli jos on pelkästään silmämääräisiä tarkastuksia, sitten ihmiset tahallaan myisivät elintarvikeketjuun saastunutta lihaa, niin se on kyllä aika vakava syyte, syytös esittää. Ja se on täysin harhaanjohtava. Ja tässä pitäisi pitäytyä tosiasioihin. Vastustan sitä, myös sitä, että käytetään näitä liioittelevia tilastoja, niin kutsuisin sitä. puhuitteen, että kolmas näistä tapauksista jää huomaamatta. 1,3 prosenttia ruhoista niissä on sellaisia, joissa on paiseet. Ja useimmat niistä saadaan kiinni silmämääräisessä tarkastuksessa jo, erityisesti niillä alueilla, joissa silmämääräinen tarkastus on sallittu jossa sigaretin sisätiloissa. Eli kolmas osa, tapa, kolmas, kolmasosa osa tapauksista, kun oikeasti on 1,3 prosenttia. Ei se nyt ole ihan näiden dramaattisten lausuntojen veroista tai arvoista vaikka minulla ei ole ongelmaa siinä, että ajattelisin tätä ja, tai harkitaan tätä ja keskustellaan, niin tapa, jolla tämä asia on esitetty, on todellakin epäsuhtainen. Se ei ole olkaan oikeasuhtainen. on myös, että ainoat ihmiset, jotka minulla on lähestyneet tästä asiasta, ovat olleet ammattiliitot. Ja tietysti on ihan reilua että puhutaan siitä, että suuret yritykset loppaavat komissiot ja jäsenvaltiot kustannuksista loppaavat, niin tietysti minäkin voin sanoa, että ja se on ihan reilua, että ammattiliitot loppaavat ja se on työpaikkojen suojelu siinä kyseessä. Vielen äh, Kiitos. Snellhardt. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kaksi minuuttia ehkä, ehkä ei, mutta kuitenkin tämä kysymys on ollut jo pidempään esillä. Tiedätte, että nykykäytäntö lihantarkastuksessa ei tunnusta kaikkia tartuntamuotoja, tarvitaan jotain muutakin kuin mitä tiedettiin silloin, kun tämä järjestelmä otettiin käyttöön. Tämä on lähtökohta. Komissio nyt siis ehdottaa jotain. Tavallaan tarkastuksia muutetaan, vähennetään eikä kerrota millä tätä ehdotusta nyt täydennetään. Ehdotus delegoituna säädöksenä on, kyseenalainen, mutta samoin muotoilunsa osalta. Nyt on todettu, että silmämääräinen tarkastus riittäköön ja ajatellaan, että viiltojen kautta syntyisi ristikontaminaation riski. Tuo on vähän naurettava – jos tiedätte, miten siellä kaikki tapahtuu, niin ei tämä ole tässä suurin ongelma. Mutta ratkaisevaa minulle on se, että tämä asiahan pitää voida ottaa esiin, jos vastuussa oleva viranomainen näkee tässä ongelman. Nyt tätä viranomaista ei ole, mutta jos esitetään, että viilto on tarpeen, niin sen pitäisi ehkä olla mahdollista. Eli vastuussa oleva viranomainen on sieltä nyt poistettu. Tämä on kovin kyseenalaista, kun kyse on ratkaisevasta tahosta, jonka tulisi valvoa tarkastuksia. Siksi tämä ehdotus saa kovin kriittisen vastaanoton minulta. Kiitos. Kiitos. Because Dagmar already... Hyvin lyhyesti, koska Dagmar sanoi kaiken, minkä halusin sanoa, mutta haluaisin lisätä yhden asian. Julie Girlingille. Vaikkakin tässä on kysymys eh, pienestä erosta, promillen kokoista eurosta, siis eh, yksi kolmasosa 1,3 prosentista, mutta kuitenkin eh, miljoonat eurooppalaiset syövät lihaa joka päivä ja tämä tarkoittaa, että 400 000 eurooppalaista söisi pihviä, jossa on jonkinlainen paise tai tai tuumori. Ja tästä syntyisi suuri skandaali ja tämän takia me haluamme tarkistuksia, koska me emme halua tämän tyyppisiä skandaaleja. Eli tämä on aivan pätevä argumentti. Ehkä se kuulostaa pieneltä, mutta sitten kun siihen asetetaan todellisia numeroita, niin siinä on kysymys suuresta määrästä ihmisiä. Esimerkillistä ajankäyttöä. Chris Davis ja Sofia Kani. I declare an interest as someone who is not... Kiitos. 25 vuoden asunut lihaa, eli meillä on tässä intressi. En nyt sitten tiedä, oletteko syyneet muut lihaa, jos on vaiseita. Mutta kuluttajan terveys on tietysti keskeisellä siellä Minulla on kerrottu, että tämä ehdotus vähentää terveysriskejä, ei kasvata niitä. Jos komissio haluaa, että minä hylkään tämän vastustamisen, että niin toivottavasti vahvistavat tämän vahvasti. Yksi erityiskysymys on tämä. Minulle on kerrottu, että eläinlääkärit tukevat tätä muutosta, mutta olen myös nähnyt kirjallisuutta, joka sanoo, että eläinlääkärit eivät tue tätä muutosta. Voiko komissio selittää, mikä on oikeasti tilanne? Thank you very much. Paljon kiitoksia. Sofia Kani minuutti. Merci, monsieur le président. Beaucoup... Kiitos puheenjohtaja. Tässä on jo paljon sanottu. Haluaisin muistuttaa EPPn kannalta on tärkeää se, että että elintarviketurvallisuudesta ja kansalaisten suojelusta on pidettävä kiinni. Komissio sanoo meille, että tässä on kysymys mukautuksesta, sääntöjen mukautuksesta, jolla kasvatettaisiin elintarviketurvallisuutta ja tässä tämä perustetaan mietinnölle ja argumenteille, joita on saatu EFSAlta. Minulla on useampiakin kysymyksiä. Ensinnäkin, konkreettisesti teurastamoissa, jos poistetaan olemassa olevat tarkistukset, onko vaarana se, että tarkistukset suoritetaan paljon nopeammin ja sitten tulee siitä haitallisia seurauksia. Toiseksi mietinnössä sanotaan, että tullaan tekemään päätös tehdään päätös fyysisestä tarkistuksesta, jos silmämääräinen tarkistus ei ole riittävä. Kuka, miten, ja milloin tällainen päätös tehdään, jolla korvataan silmämääräinen tarkastus. Ja kolmanneksi minun olisi hyvä ymmärtää, miten tarkastusten määrän kasvattaminen teurastoissa, miten sillä saadaan aikaan enemmän tarkistuksia? No, kaikki muu onkin jo tässä tullut esille. Vielen Dank und Kiitos paljon. Nyt antaisin puheenvuoron komissiolle. Saatte mahdollisuuden vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. <clears throat> Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ennen itse asia sisältöä selittäisin, miksi tähän menettelyyn on päädytty. Pahoittelen, että lähdimme liikkeelle juuri ennen kesätaukoa. Kuten tiedätte, komissiossa näin asiat toimivat. Päätökset tehtiin toukokuussa ja sitten käännöksiin menee aikaa ja heti kun käännökset saadaan, niin tämä etenee järjestelmässä. Valitettavasti juuri ennen kesätaukaa pahoittelut. Se johti ehkä siihen, että parlamentilla oli vähemmän aikaa tarkastella tätä ehdotusta, joka, kuten sanoin, sai tuen jäsenvaltiosta jo toukokuussa. Pahoittelen tätä ajoitusta. Se oli se ei ollut oikeastaan meidän tarkoituksemme ollenkaan. Palaisin lihan tarkastuksista puhumaan pari sanaa. Tarkastusjärjestelmä, joka meillä on nyt käytössä, on viime vuosisadalta. Peruslainsäädäntö on 60-luvun alueelta, jolloin ja tuberkuloosi olivat tällaisia aitoja uhkia, joihin päästiin puuttumaan lihan tarkastusten kautta. Nyt yhä enemmän tarkastuksia on parannettu. Näitä samoja ongelmia ei ole näiden sairauksien siirtymisestä elintarvikeketjuun. Ja suurin ongelma on nyt endokardiitin taudin aiheuttaja ja salmonella. Siksi tarvitaan lihan tarkastuksia Third, the veterinarian from the existing Juuri imusolmukkeisiin puuttumisen kautta voidaan näihin puuttua, joten ensin ihan lyhyesti selittäisin, mitä teemme tässä ehdotuksessa. Esitämme muutoksia elintarvikeketjutietoon, eli tilalta teurastamon liittyen velvollisuuteen, joka liittyy trikiiniin. Elintarvikeketjussa tärkeä tehtävä on eläinlääkäreillä teurastamoissa. Haluamme selvittää myös ennalta- ja postmortem-tarkistukset, joista vastaavat edelleen – nämä virkaeläinlääkärit, joiden vastuuta tai tehtäviä emme halua vähentää. Kuten monet jäsenet sanoivat, me haluamme silmämääräisen postmortem-tarkastuksen imusolmukkeiden osalta. Hyvin tärkeää on tietenkin se, että eläinlääkäri, jos hän näkee ongelman, joutuu tekemään myös viiltoja tai tunnustelemaan imusolmukkeita. Eli emme me pakota eläinlääkäriä systemaattisesti tutkimaan kaikkia imusolmukkeita. Hän saa vetää johtopäätöksen siitä, mitä sanotaan tarkastuksista antemortem ja muista asioista, jotta eläinlääkäri voi tehdä päätöksen siitä, tarvitaanko jotain lisää, jos silmämääräinen tarkastus näin antaa aihetta ajatella. Näin siis on ajateltava myös kriteereitä Salmonellan osalta, mutta se mitä me emme tässä esitä, on, että vähennettäisiin virkaeläinlääkärin tehtäviä. Hänen roolinsa, hänen jatkuvan läsnäolonsa on edelleen voimassa oleva asia. Kaikki ruhat hänen on näin tarkastettava. Me emme vähennä näin siis Salmonellan osalta virallista tarkastusta. Pyrimme vain selventämään tätä roolia. Emme myöskään halua vähentää kapasiteettia löytää ongelmia, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin tai terveyteen. The meat inspection for the Kuten sanoin, eläinlääkärin lihantarkastus teurastamossa sisältää elintarvikeketjutiedon anti- ja postmortem tarkastukset. Ja me haluamme siis, että eläinlääkäri voi käyttää enemmän aikaa yhdistääkseen nämä kolme tietoa ja katsoa, koska tarvitaan tiukempaa tarkastusta. Ottaen huomioon, kuten sanoin, myös mahdollisuus tehdä viiltoja ruhoon. Totta kai, no täällä otettiin nyt tämä paise kysymys esiin. En nyt ihan ymmärrä tätä oikeastaan, koska jos siellä olisi paise imusolmukeet eivät olisi normaalit ja siksi eläinlääkäri tekisi viillon sinne ruhon, jotta nähtäisiin, että mikään paise ei päädy sinne elintarvikeketjuun. Tässä puhutaan siis säännöistä, jotka koskevat siellä teurastamossa, sitten siirrytään leikkaamoon ja sitten sitä kautta vähitellen loppukuluttajille jalostusketjun kautta. Ja kaikki tämä on elin, eläinlääkäreiden valvonnan alaista myös lisätarkastuksia tehdään ja kansanterveysriskejä voidaan näin välttää. We have done that based on EFSA. Uh, yes, it was done based on e EFSA. on ollut tässä prosessissa mukana, joka lähti liikkeelle jo aikaa sitten vuonna 2004 otettiin käyttöön tiettyä joustoa, mutta periaatteessa sama järjestelmä kuin se, jota oli käytetty 60-luvun lopulta asti. Tällä välin on kulunut useita puheenjohtajakausia, konferensseja, seminaareja on järjestetty. Jotkut teistä ovat osallistuneetkin näihin kysymyksiin ja lopputuloksena on todettu, että jotain joustavuutta tarvitaan nyt, jotta voidaan keskittyä kansanterveysuhkaan, joka saattaa kohdistua elintarvikeketjumme. Me haluaisimme keskittyä näihin ongelmiin, ei tuberkuloosiin, bryseloosiin enää, vaan salmonellan ja kampylobakterein. EFSAn tutkimusten lisäksi meillä on Yhdistyneen kuningaskunnan ja Tanskan tutkimuksia, jotka osoittavat, että ei ole niinkään eroa siinä, miten tehokkaasti silmämääräinen tarkastus toimii suhteessa perinteiseen tarkastukseen. Eläinlääkärin rooli – ei ole mitenkään vähenemään päin. Sitä oikeastaan vahvistetaan, koska eläinlääkärillä on velvoite valvoa kolmea osaa tarkastuksessa, teurastamoissa, elintarvikeketjun tutkimus, anti- ja postmortem tutkimus. Eli kaiken kaikkiaan rooli perustuu paljon enemmän riskiin kuin aikaisemmin jolloin oli siis tehtävä viillot kaikkiin nimusolmukkeisiin. Yhteenvedonomaisesti puheenjohtaja. Asetuksen esitetään ihan teknisiä sopeutuksia, jotka eivät tämän kyseenalaista keskeisiä vaatimuksia, jotka kohdistuvat ihan tarkistukseen. Niistä varmasti keskustellaan ehkä ensi tai sitä seuraavana vuonna toisen ehdotuksen yhteydessä. Nyt pyritään kuitenkin tehokkaampaan lihan tarkastukseen siihen, että keskitytään relevantteihin nyt olemassa oleviin riskeihin. Näin ei mitenkään vähennetä virkaeläinlääkärin roolia. Ja omalta kannaltamme emme todellakaan aio, kuten täällä on esitetty, vapauttaa jotenkin lihan tarkastuksia. Kyllä tämä on viranomaisten ja virkaeläinlääkäreiden käsissä edelleen, että voidaan huolehtia turvallisesta lihasta. Me olemme parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että normaalissa lainsäädäntömenettelyssä pitäisi puuttua suurempiin muutoksiin tällä saralla. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon Linda Mäkkävän lyhyt kysymys vielä. Haluaisin vain kysyä komissiolta, puhuitte tarkastuksista leikkauslaitoksissa. Ja minulle on kerrottu, että eläinlääkärit eivät ole siellä paikalla koko ajan, vaan aina puolivuosittain. Eli ennen vuoden 2006 tarkistusta he olivat siellä paikalla ja tästä syystä skandaaliin päädyttiin. Eli no niin, kyllä siinä oli petostakin, mutta oli kyllä tarkastusten puutteistakin kysymys. Ja haluan myöskin täsmentää, että eurooppalainen eläinlääkärien järjestö ja kuluttajajärjestö ja lihantarkastajien järjestö, ne ovat ammattiliitoissa, mutta kuitenkin lihatarkastajien määrä on vähentynyt 40 prosentilla ja komissio tietää, että tästä syystä me vaadimme uudistusta vuonna kuusi emmekä kuulleet myöskään vastausta siitä, miksi vain yksi suositus otettiin huomioon, ei muuta. EFSA sanoi, että jos halutaan hygienia parantaa, niin täytyy tehdä monia asioita. Te poimitte sieltä vain yhden. Miksi? Bitte noch einmal die Kommission. Komissio vielä, olkaa Yes, um, I mean, in, in, relation to the presence of veterinarian in the, the cutting. Miten leikkaamassa eläinlääkärit ovat paikalla? Se on ollut voimassa jo viisi vuotta viimeisestä uudelleenarvioinnista lähtien. Hyväksyttiin, että leikkaamossa eläinlääkärin läsnäolo ei ollut pakollista 100 prosenttia aikaa, vaan riskianalyysin perusteella viranomainen voi sitten vaatia paikallaololla. On selkeää, että kun on valtavia leikkaamoja, niin siellä läsnäolo on pysyvää. Jos on kovin pieni teurastamo, kovin pieni laitos, ei tarvita eläinlääkärin läsnäoloa. Ja se sen kaikki oikein hyvin hyväksyivät siinä mielessä, että tuotiin joustavuutta mukaan. Eli olemme sallineet, että pienet laitokset voivat jatkaa pienten, pienen mittakaavan tuotantoa, ja niille tietenkään ei tarvita eläinlääkäriläisnauloa koko aikaa. Sitten paiseesta jälleen on selkeää, että ei ole hyväksyttävää, että paise päätyisi tai sen sallittaisiin päätyvän elintarvikeketjun on vakuuttunut siitä, että tämä ehdotus ei lisää sitä riskiä kuluttajalle. Horst Schnellhardt hat eine ganz kurze Nach. Horst Schnellhardt vielä lyhyesti, sitten meidän on lopetettu. Afari im Artikel. No niin ihan lyhyesti. Artiklassa 2 nykyasetuksessa sanotaan, että ei imusolmukkeisiin tarvitse tehdä viitoja, jos eläinlääkäri ennalta saatavan tiedon perusteella sanoo, että ei tarvita. Nyt tämä on käännetty päälailleen, eli yleensä ei viiltoja, ei leikata mitään, mutta jos joku, kuka, ei tässä kerrota, kuka tässä tekee toisenlaisen päätöksen. Se on suuri virhe ja on sanottava, että jos haluaisimme muuttaa sitä, niin niin meillä ei ole sitä mahdollisuutta, jonka haluaisimme, ja siksi voimme vain vastustaa. Eh, Kiitos suuri koalitio. <laughs> Gut, wir sind, wir sind äh, damit am Ende näin pääsimme keskustelun loppuun, paitsi jos joku haluaa vielä jotain sanoa tai komissio. Iltapäivällähän aiheesta äänestämme pyytäisin kaikki ottamaan äänestyskortin mukaan. Hyvää ruokaa haluaa, onkohan kasvislounas tai sisältyykö siihen lihaa. No joka tapauksessa hyvää äänestykset aloitetaan tasan kello kolme.